Terzo Benassi, terzo De Cominciamo con 10 eh, minuti di ritardo. Olemme nyt kymmenen minuuttia myöhässä ja se on vähän ongelma. Meillä on hyvin tiukka aikataulu tänään. Minulla on todellinen ilo avata tämä kokous, jota on kovasti odotettu. Naiset tieto- ja viestintäteknologiassa. Erityisesti kiitän komission varapuheenjohtaja Kruusia. Olemme tehneet yhteistyötä tässä valiokunnassa, kun järjestimme tämän kuulemisen – Haluan kiittää myöskin kaikkia puhujoita, jotka ovat tänään tulleet paikalle. Ja lisäksi Sheryl Sandberg ottaa meidän yhteyttä videokonferenssin kautta kello 17. Kuten tiedätte, valiokunnassa on keskusteltu, millä tavalla saataisiin enemmän naispuolisia asiantuntijoita televiestinnän alalle. Ja tätä teemme päivittäisessä lainsäädäntötyössämme, mutta meillä on myöskin yhteisiä hankkeita komission kanssa. Erityisesti komissiaisenen Krusin kanssa olemme tehneet ja teemme edelleen merkittäviä asioita, jotta voimme 2020 hankkeessa luoda puitehankkeen, joka koskee tutkimusta ja innovaatiota, ja sukupuolitasapainoa on silloin noudatettava. Me myöskin varmistamme, että tällä hankkeella voidaan löytää ratkaisuja epätasapainoisiin tilaisiin, joita on tutkijoiden kesken miesten ja naisten välillä. Ja tällä tavalla voimme hyödyntää arvokasta inhimillistä pääomaa. Euroopassa on 7 miljoonaa ihmistä, jotka tekevät työtä informaatioteknologian alalla. Eli 900 000 uutta työpaikkaa voidaan luoda tälle alalle vuoteen 2015 mennessä. Tämän alan kasvupotentiaali on paljon suurempi kuin muiden talouden alojen, ja se on yksi innovatiivisimpia ja dynaamisimpia aloja Euroopassa. Ja siihen liittyy hyvin tiukasti myöskin tutkimus. Teollisuusvaliokunnassa me nyt haluamme kiinnittää huomiota siihen, kuinka tärkeää televiestintä on – tutkimuksen lisäksi. Ja kuitenkin tulevina vuosina televiestintäalalle panostetaan vähemmän ja lisäksi sieltä lähtee hyvin paljon ihmisiä eläkkeelle. Jos meillä on oikeanlaista politiikkaa ja strategiaa, joka ottaa huomioon työtilanteen, muuten kasvu tällä alalla ei ehkä olekaan yhtä voimakasta kuin toivottu. Meidän täytyy pitää nämä asiat mielessä ja meidän täytyy vahvistaa tieteellisten aineiden, teknologisten ja matemaattisten aineiden opetusta. Ja meidän pitää parantaa uria tällä alalla, erityisesti naisten osalta. Eli meidän pitää saada enemmän naisia opiskelemaan ja tekemään työtä tieteen ja teknologian alalle – 90 prosenttia naisista ovat kiinnostuneempia televiestinnästä, mutta tämä kiinnostus ei kuitenkaan sitten vaikuta yliopisto-opintojen valintaan. Näin ollen ei ole riittävästi naisia televiestinnän alalla töissä ja on erittäin vähän naisia päätöksentekotasolla. Emme varmaan tänään saa ratkaistua kaikkia näitä ongelmia, mutta toivottavasti tänäinen kuuleminen voi vaikuttaa päätöksentekoon. Ja sitten käymme toivottavasti vilkasta keskustelua tänä iltapäivän päätteeksi. Tällä tavalla me voimme vaihtaa tietoja ja hyviä käytänteitä sekä Euroopan tasolla että myöskin globaalisti. Ja sitten käytännön ehdotus Kuuleminen on jaettu kahteen osaan. Naiset televiestinnän alalla, kuinka hyödyntää naisten osaamista. Ja sitten luodaan työpaikkoja, jotka vastaavat näitä taitoja. Kuuleminen päättyy puoli kuudelta ja kaikkien on noudatettava puheaikaa. Ja nyt haluaisimme kuulla, millaisia kantoja arvoisilla vieraillamme on. Ja tietysti haluamme ensimmäisen antaa puheenvuoron kansainvälisen televiestintäunionin pääsihteerille. Tänään on naistenpäivä televiestinnässä. Tämä on jäsenvaltioiden tukema hanke. Kiitän kaikkia lukuisia henkilöitä, jotka tänään ovat paikalla – ja toivon, että tästä keskustelusta on hyötyä meille ja myöskin teille. Eli Ture, olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Good afternoon, ladies and gentlemen. Kiitoksia, hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja miehet. Kiitoksia puheenjohtaja Satori, komission jäsen Nelly Cruz ja Bayer ja hyvät naiset ja herrat, hyvät ystävät ja kollegat, on suuri kunnia ja ilo olla täällä Brysselissä puhumassa teille ja myöskin juhlistamassa tätä naiset ICT-alalla teemaa vuonna 2013. Erittäin hienoa olla täällä kuulemistilaisuudessa läsnä. Täällä Brysselissä 2000-luvun toisella vuosikymmenellä olemme hyvin tietoisia siitä, mikä valta ICT-alalla on kaikilla elämämme osa-alueilla. ICT-ala on merkittävässä roolissa kaikissa yhteiskunnissa, kaikissa maissa, pienissä ja suurissa, köyhissä ja rikkaissa Euroopassa ja Euroopan ulkopuolella. Tieto- ja viestintäteknologia-ala on myös erittäin suuri potentiaali ja erittäin suuri ala, joka antaa mahdollisuuksia naisille maailmassamme ja kehittyvässä maailmassa. Naiset voivat olla yhteydessä ystäviinsä ja perheisiinsä. Naiset saavat pääsyn kaiken tyyppisiin eh, tärkeisiin tietoihin ja he voivat käyttää välineitä markkinoinnissa ja palveluiden ja hyödykkeiden myynnissä. Yksi esimerkki siitä, kuinka vahva tämä ala voi olla. Naiset pääsevät käsiksi tietoihin, jotka liittyvät terveydenhuollon alaan. Tämä voi olla erittäin tärkeä tapa jolla naiset voivat tutkiskella esimerkiksi lisääntymisterveyteen liittyviä asioita. Muuten näitä tietoja ei välttämättä pystyttäisi saamaan ja niistä ei pystyttäisi keskustelemaan avoimesti yhteisössä naisten kesken matkapuhelin, applikaatioita, sovelluksia voidaan käyttää hyödyksi. Niillä voidaan lähettää kuvia, viestejä, kuvia esimerkiksi naisille, jotka eivät osaa lukea. Ja tätä asiaa pitää tarkastella ikään kuin resurssinäkökulmasta. Myöskin mobiililaitteita käytetään terveystietojen keräämiseen liittyen esimerkiksi naisten, lasten terveyteen ja tällaisia tietoja voidaan ryhtyä keräämään, koska palveluja ei voida antaa asianmukaisella tavalla, jos ei tiedetä, että kuka tarvitsee ja mitä palveluja. ICT-ala myöskin lisää e, koulutusta, parantaa koulutusta. Ihan yksinkertaiset tekstiviestit vaikuttavat e, siihen, että naiset pääsevät paremmin käsiksi esimerkiksi kirjastoihin, jotka ovat verkossa. Voimme antaa peruskoulutusta, lukutaidon koulutusta, maatalouden koulutusta tavoilla, jota ei aikaisemmin voitu kuvitellakaan. Ja naisethan tekevät suurimman osan työ näistä töistä, joten ICT-ala on todella suuri potentiaali, jolla voidaan parantaa elämää, ei ainoastaan naisten elämää, vaan kaikkien maailman ihmisten elämää. Minun oma yhdistykseni tai liitto, kansainvälinen televiestintäliitto, on YK on erityistaho, joka on er, erikoistunut televiestintäalaan. Me olemme pitkään toimineet, olemme kouluttaneet miljoona naista, jolle on koulutettu perus IT-taidot ja olemme jo olleet yhteydessä 680 000 naisen sadassa. 85 maassa. Ja Genevessä viime vuonna näimme videon, jossa puhuttiin tai näytettiin filipiniläisiä naisia, joiden elämä oli muuttunut. He olivat todellakin pystyneet perustamaan oman yrityksen graafisen suunnittelun alalla ja, ja myöskin työllistämään ihmisiä. ICT-ala myöskin parantaa naisten turvallisuutta ja turvaa naisia väkivalta, väkivallalta, erityisesti koti- perheväkivallalta. Hyvät naiset ja herrat, tällaisessa maailmassa, jossa yli 95 prosenttia kaikista työpaikista ovat sellaisia, että niissä on tällainen IT-ulottuvuus ja meidän pitää todellakin saada naisia enemmän mukaan insinöörialalle, teknologia-alalle ja meidän pitää saada naisia ja tytöt kiinnostumaan ICT-aloista enemmän. Hyvä. Naiset ja herrat, tällä alalla tarvitaan yli miljoona uutta työpaikkaa ainoastaan Euroopassa 2005 vuonna tästä komission jäsen Cruz puhui aikaisemmin. Jotakin edistystä on saavutettu ja se, että me olemme täällä tänään puhumassa tästä asiasta, on jo valtava myönteinen askel. Me olemme täällä yhdessä, meillä on samat tavoitteet, mutta meillä on vielä tietä me Tällä hetkellä naiset tekevät kaksi kolmasosaa maailman töistä ja tuottavat yli puolen ää, elintarvikkeista, mutta kuitenkin ansaitsevat ainoastaan kymmeneksen maailman palkoista. 2013 vuonna on yhä enemmän naisia, jotka ovat johtopaikoissa yrityksissä kuin mitä on aikaisemmin ollut. Ja tällä hetkellä naiset ovat yhä enemmän johtotehtävissä HP, Yahoo, ja muut yritykset ovat esimerkkejä tästä, mutta kuitenkin pieni osa yrityksistä, for, Fortune 500 yrityksistä on mukana. Me olemme vielä kaukana kuitenkin yhdenvertaisesta, tasa-arvoisesta tilanteesta. Eli meillä on vielä työtä teke, tehtävänämme. 93 1932 vuonna tämä järjestö alkunsa se luotiin siis 67 vuonna ja meillä on ollut ensimmäinen naisedustaja konferenssissa ja vuonna 65 saimme eh, nais, naisjohtajan valtuuskuntaamme. Meillä on ainoastaan 16 naisministeriä 193 ja maailmanlaajuisesti ainoastaan IT-yrityksiä jo maailmanlaajuisesti ainoastaan 160 IT-yritystä johtaa nainen, mutta joka tapauksessa, kun ajatellaan kaikkia tapahtumia, joita järjestetään joka puolella maailmaa, Meillä on noin 15 100, 1500 on ta- tapahtumaa ympäri maailmaa, jota järjestämme. Viime vuonna tapahtumia oli 25 maassa ja nyt niitä on vielä enemmän. Ja toivottavasti todellakin muutoksia seuraavan vuosikymmenen ajan aikana tapahtuu dramaattisella tavalla ja saamme yhä enemmän naisia teknisille aloille ja myöskin suorittamaan teknisiä eh, tutkintoja. Meillä on portaali www.girlsinict.org-sivustolla eh, lukuja, joita on ilmaistu tai ke, jotka kertovat näistä. Meillä on e-, erilaisia eh, verkostoja ne internetissä. Meillä on koulutusohjelmia ja niin edelleen, joten kehottaisin teitä menemään internetistä katsomaan näitä hankkeitamme. Ja YK on maailmanpankin komissio, joka luotiin aikaisemmin, on asettanut työryhmän viime vuoden syyskuussa. Gina Davis oli kehottanut luomaan tällaisen työryhmän, jolla pyrittäisiin edistämään naisten osallistumista ICT-alaan. Meillä on tietysti komission jäsen Neli Cruz, varapuheenjohtaja komissiosta. Hän on seuraava puhuja ja olemme iloisia siitä, että meillä on tällainen kunnioitettava henkilö myös mukana tässä komissiossa mukana. Hän on sellainen eh, nainen, joka puhuu suoraan, kaikki sen tiedämme, ja hän todellakin eh, sanoo meille asiat hyvin suoraan. En tiedä, kuinka komissio pärjää täällä. Niin, komissio työskentelee ja se on tavannut Meksikossa niin, kuukausi sitten. Siellä Helen Kraa oli puheenjohtajana. Hän on Aamme entinen pääministeri ja olin erittäin iloinen, että pystyin itsekin osallistumaan. Ja olin tässä Carlos Limin kanssa ja Vesa Kamen kanssa varapääjohtajina. Ruanda on myöskin hyvä roolimalli. Se on ehkä maailman ensimmäinen maa, jossa on tasa-arvoisuutta. Parlamentissa 50 prosenttia edustajista on naisia, hallituksessa 50 prosenttia on naisia, 50 prosenttia miehiä. Ja sama tilanne on myöskin sulettiläiden keskuudessa ja he pärjäävät erittäin hienosti. Olen vakuuttunut siitä, että se, että tuomme yhteen ja teemme yhteistyötä ja käytämme meidän yhteistä tahtoa ja voimaa, me saamme aikaiseksi paremman maailman. Ja tämä tarkoittaa sitä, että maailmasta tulee oikeudenmukaisempi ja että tytöt ja naiset tuodaan mukaan ICT-alalle. Kiitoksia erittäin paljon tästä mahdollisuudesta puhua teille täällä. Thank you, Mr. Ture. Kiitoksia, Ture. Ja sitten Nelly Cruz, Euroopan komission varapuheenjohtaja. Olkaa hyvä. Mrs. President. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää. Minä kannatan ei niinkään 50-50 tasajakoa, vaan tällaista tas- t- osallistumista kuin tänään tämä kokouksissa on. Tämä on todellistakin girl poweria suoraan sanottuna. Teidän ja teidän valikuntanne ITRE-valikunnan ansiosta valikunta, ITRE-valikunta ottaa tämän sen hyvin vakavasti ja tämä on aivan oikein ja kohtuullista. Kerran Marilyn Monroe lauloi, että timatit ovat tytön parhaita ystäviä – Tänä päivänä tämä ei pidä enää paikkaansa. ICT-taidot ovat tytön par, tyttöjen parhaita ystäviä tänä päivänä. Voin vakuuttaa teille, että mikäli teillä on nämä taidot, niin timanttejakin alkaa ropista. Tämä on aivan varmaa. Nämä ovat niitä ammatteja, joissa maksetaan saman verran palkkaa miehille ja naisille, ja tähän me pyrimme. Tarvitsen enemmän naisia, jotka tekevät työtä ICT-alalla ja enemmän naisia, jotka pönkittävät tätä alaa. Tällä alalla on merkitystä naisille, joka ikisen naisen pitäisi voida käyttöönsä sellaiset välineet, että he voivat itse valita kohtalonsa tämän päivän maailmassa. Tänään miltei ainoastaan ict taivudot mahdollistavat sen, että saadaan lisää työpaikkoja, innovaatioita ja työmahdollisuuksia. Ja tällä on merkitystä myöskin taloudellemme. Sitten voimme auttaa myöskin miehiä. Euroopalla on edessään kuilu, aukko, miltei miljoonan työntekijän aukko ICT-alalla pikapuoliin. Pääsihteeri Ture mainitsi tämän aivan oikein. Minäkin sivusin tätä aiheita tänä aamuna. Yksi niistä huolista tai haasteista vuonna 2015 nyt puhun siis vain Euroopasta, on se, että meidän täytyy täyttää miljoona työpaikkaa ICT-taitoja vaativilla, vaativia työpaikkoja. Ja tämä tulee pian tämä vuosi 2015. Minä voin vakuuttaa teiltä, mikäli emme pysty täyttämään noita työpaikkoja, me häviämme, menetämme yli miljoona työpaikkaa. Mikäli emme onnistu tässä tehtävässä, meidän kilpailukykymme tulee kärsimään ja myöskin työntekijät tässä jätetään lehdellä soittamaan. On todella tyhmää, mikäli ei käytetä naisia hyväksi tämän aukon tai kuilun täyttämiseen. Kyse pelkästään siitä, että naiset saataisiin käyttämään tiestoa ja viestintäteknologiaa. Tämä on jo tänä päivänä hämmästyttävä. Tytöt käyttävät enemmän ICT-alan laitteita kuin miehet ja pojat. He käyttävät niitä jatkuvasti, intensiivisesti, luovalla tavalla ja usein he käyttävät enemmän näitä välineitä kuin miehet. Esimerkiksi sosiaalista mediaa piilaaksosta aina Nairobin slummeihin saakka olen nähnyt, kuinka naiset käyttävät tieto- ja teknologiaa hyväkseen parantaakseen elämänsä laatua. Ja myöskin parantaakseen perheidensä elämänlaatua. Nyt on pyritty luomaan ICT-hankkeita, jotka on kohdennettu yleensä suoraan naisille. Valitettavasti ne ovat usein miesten suunnittelemia. Useimmilla tämä logo Shrink it and pink it, eli tehdään laitteista pienempiä ja vaaleanpunaisia. Mutta eivät naiset tarvi mitään naisystävällistä älypuhelinta tai sovellusta enempää kuin he tarvitsevat naisystävällisiä autoja tai mitä tahansa muutakin naisen suunnattuja autoja. Tästä se kenkä puristaa. Ja ongelma on se, että ICTn luojissa tieto- ja tekijöissä ei ole riittävästi naisia. Yksi kolmesta tämän alan työntekijöistä vain on naisia. Ja tämä on yksi kolmas osa työpaikoista, joissa vähemmän vaativia te- työtehtäviä. Europe Pioneers-palkinto annettiin hiljattain parhaalle eurooppalaiselle teknisen alan osaajalle. Hämmästyttävää kyllä. Hyvin paljon alan osaajia oli naisia ja oli ne, minulle suuri kunnia myöntää tämä palkinto. Kaikki 15 kärkipäässä ollutta kilpailijaa olivat kuitenkin miehiä. Näin paljon työtä täytyy vielä tehdä, jotta naiset saadaan enemmän mukaan ja näkyvämpiin paikkoihin. Monet ovat jo tietoisia tästä kysymyksestä ja ongelmasta. Monet tekevät ankarasti työtä korjatakseen tilanteen. Minä olen hakenut ajatuksia suurelta yleisöltäkin, miten tilanne korjattaisiin. Täällä on monia tänäkin päivänä, jotka osallistuvat tähän hankkeeseen. Nyt voin kertoa nyt tuloksista tai johtopäätöksistä. Kyse pelkästään kouluista tai opintojen ohjauksesta, vaan meidän täytyy aloittaa todella varhaislapsuudessa tämä kasvatus. Tietotekniikka pitäisi opettaa hyvin varhaisessa vaiheessa jo, ja opettajia täytyy opettaa opettamaan tietokoneen ja koulutusjärjestelmä täytyy muuttaa, koska ei riitä, että tietotekniikkaa opetetaan kouluissa, mutta lisäksi täytyy varmistaa, että tietotekniikkaa käytetään hyväksi myöskin kaikilla muilla opintojen osa-alueilla. Kyse pelkästään taitojen ja osaamisen hankinnasta, vaan myöskin teknologian käyttämisestä. Hyvin monilla naisilla on tieto- ja viestintäteknologiaa alan siivoava tutkinto, mutta kuitenkaan eivät tee töitä, koska he huolehtivat perheestään. Jotkut näistä naisista vähintäänkin, mikäli saataisiin takaisin työelämään pönkittämään meidän talottamme, tämä voisi olla äärimmäisen arvokas asia. Jopa 9 miljardia euroa joka ikinen vuosi olisi tästä hyötyä naisten mukaan tulemisesta. Nyt me hukkaamme, pistämme Kankkulan kaivoon 9 miljardia joka vuosi. Tällä rahalla voitaisiin maksaa koko Alankomaiden budjettivaje parissa vuodessa. On täysin selvää, että roolimallit ovat erittäin tärkeitä. Ihmisten tapaaminen, jotka tekevät työtä ICT-alalla, on innoituksen lähde. Olipa sitten kyse huippujohtajasta tai naapurin naapureista, tavallisista kadumiehestä. Meidän täytyy tehdä valmiiksi se, selväksi se, että on hieno asia, että Itävalikunta johtaa nainen. Tämä on jo yksi merkki. Huippujohtajissa on muutenkin naisia. Kyllä minä tiedän. Toden totta, naisia enemmän kuin ennen. On hienoa, että puheenjohtaja Sandberg tulee kertomaan teille tätä alakoskevasta tiedonannosta, mutta ehkä nuorempiakin naisia pitäisi saada enemmän mukaan näkyviin paikkoihin, tätä viestiä eteenpäin. Elokuvissa, televisiossa, kirjoissa ja mediassa pitäisi antaa realistisempi kuva. Meidän täytyy antaa nuorille inspiraatiota, innoitusta, niin että kaikki eivät halua prinsessan roolia. Hyvin monia ruohonjuuritason kunnianhimoisia hankkeita meneillään. Esimerkiksi naisten kohdennettu ohje, se Digital Champion-ohjelma Suomessa on yksi esimerkki. Bill Gates Amerikassa tekee hyvin paljon työtä tämän puolesta. Hän on nyt ottanut hankkeen johtaakseen, jossa pyritään enemmän naisia mukaan. Meidän täytyy antaa niille enemmän näkyvyyttä. Kun keskustellaan sijoitusryhmien kanssa siitä, miten naiset ja tytöt saavat sen paremmin mukaan, juuri tällainen ruihuritason hankkeiden kokemusten jakaminen ja näiden näkyväksi tekeminen on sitä työtä, mitä Euroopan tasolla pitäisi tehdä. Pitäisi tukea sellaisia hankkeita kuin Digital Muse, esimerkiksi InCube-hanke, Female Digital, Accelerator-verkosto eurooppalaisille yrittäjille niin poispäin. Nämä ovat esimerkkejä siitä, kuinka voimme voimauttaa digitaalista puolta siten, että naisille annetaan enemmän näkyvämpiä rooleja. Täten Eurooppa säilyttää kilpailukykynsä maailmanlaajuisesti katsottuna. Kaikkein tärkein viestini on seuraava. Ei pidä nyt holhota, vaan pikemminkin pyritään muutokseen ja mietitään, miten ongelma voidaan ratkaista. Naiset eivät ole uhreja, eivät naiset tarvitse apua. Päinvastoin, naiset ovat taitavia Meillä on tietoja taiteja ja talous tarvitsee tätä naisten osaamista. Käyttäkäämme sitä hyväksi. Meillä ei ole varaa nyt jättää käyttämättä 50 prosenttia meidän osaamisestamme. Naiset eivät ole uhreja. Mikäli voimme tästä nyt sopia ja otetaan tämä ohjenuoraksi, silloin me pystymme ratkaisemaan tämän hetken suuret ongelmat. Ei siten, että teeskennellään, että ICT on jotakin muuta kuin mitä se on. Kyllä, Äh, IT-ala on joskus nörttien ala, ei se ole aina helppoa ymmärtää, mutta mikäli sinulla on aivot, niin käytä niitä, hyvä ihminen. Kyse siitä, että tarvitaan sen uusi tapa houkutella tyttöjä ja taitavia naisia. Meillä naisia ottaa mukaan ICT-alalle. Ei tämä ole sinänsä ongelma. Ei pikään koskaan pidä sanoa, että tämä on ongelma. Tämä on haaste, tämä on tilaisuus, tämä on mahdollisuus, joka mahdollistaa pyrkimyksiin pääsemisen. Jokainen kunnianhimoinen, taitava nainen pitää saada mukaan. Täten voidaan vapauttaa Euroopan potentiaali, koska ei tässä tarvita, tarvitse mitään muuta kuin todeta, että ICT, ICT rocks, eli ICT rokkaa. ICT-alana hyvin moninainen, täynnä mahdollisuuksia, se on kiehtova. Tämä täytyy selväksi. Naiset voivat, ansaita tällä lailla 9 prosenttia enemmän, ja, koska tuolla alalla ei ole mitään eroa miesten ja naisten palkoissa. Eikö tämä ole jo houkutteleva asia? Kaikkein paras väline olisi muuttaa maailma juuri tällä tavalla. Miksi tästä kannattaa puhua? Ei meidän tarvitse. Meidän täytyy vain saada myytyä tämä todellisuutta vastaava kuva. Ei tämä ole mitään hyvää tekeväisyyttä eikä armillisuutta, ei, ymmär, ei politiikkojen ja yrityselämän kannalta, vaan tämä on taloudellisesti järkevää toimintaa. Teknisen alan yritykset, jotka ovat naisten perustamia tai naisten johtamia ovat paljon tehokkaampia. Niillä on suuremmat tulot ja erittäin todennäköisen, paljon todennäköisemmin myöskin säilyvät ja pysyvät pystyssä. Naiset ovat suuri osa myöskin osa asiakaskuntaa. Teollisuuden alan pitäisi paremmin alkaa siksi ymmärtää naisia ja ottaa heidät paremmin huomioon. Euroopan osaamiskuilun täyttäminen on eduksi siten, että eduksi kaikille. Teollisuus, koulutus, koulutuspuoli ja kaikki muut täytyy saada mukaan näihin talkoihin. Ja konkreettisesti pitäisi antaa ihmisille huomisen ICT-alan taitoja ja tietoja ja osaamista, koulutusta. Ja on että keskityttäisiin enemmän naisiin. Tässä muutama ajatus tämän osalta. Entä mitä näette sen palkinto, jolla ansaittiin tunnustusta tytöille ja naisille, jotka toimivat tuolla alalla? Hiljattain tehtiin juuri tästä ehdotus, jota minä hyvin voimakkaasti tuen. Entä sitten tämä mentorointiverkosto, jossa voitaisiin yhdistää nuoria tyttöjä, jotka toimivat ICT-alalla, että ovat kiinnostuneita siitä, ja siirrytään samanikäisiä keskustelukumppaneita. Minä olisin ensimmäisenä riittävässä tällaiseen verkostoon. Entä sitten uusi Accelerator-hanke, jolla kohdistettaisiin huomioon naisyrittäjiin? Olen tietoinen siitä, että naiset eivät ole homogeeninen ryhmä, eivätkä Euroopan matkaan ovat samanlaisia keskenään. Ja tämä juuri tässä on kiehtovaa. Mikäli halutaan saada kaikki mukaan, naiset mukaan, me tarvitsemme monenlaisia välineitä ja monenlaisia ihmisiä, jotka auttavat saat tekemään muutoksia. Poliitikot, yrityksalan toimijat, pääjohtajat, mentorit, opettajat, vanhemmat, yrityselämä, kaikki täytyy saada mukaan. Ja kaikki, jotka olette täällä tänään, voitte viedä tätä viestiä eteenpäin kotimaihinne. Auttakaa meitä löytämään ratkaisuja. Toivon, että parlamentin jäsenet vievät tämän viestin kotimaihinsa, omiin vaalipiireihinsä. Ja kuten sanoin, kyse on tilaisuudesta ja mahdollisuudesta. Ei tässä tehdä mitään palvelusta naisille, päinvastoin teollisuus tarvitsee naisten osaamista. Meidän taloutemme tarvitsee naisia ja nais, naisten aikansaamia innovaatioita. Digitaaliset naiset ovat arvokkaampia kuin timantit. Kiitos. Bene, ringraziamo. No niin, kiitämme komission jäsentä Krusia ja liiton pääsihteeriä Amelun Tureta näistä alustuksista. Ja sitten siirrymme ensimmäiseen paneelikeskusteluun. Eli naiset tietotekniikan alalla ja pyytäisin, että Gianna Martinengo, Saskia van Ufelen ja Monique Morrow tulevat tänne puheenjohtajan pöydän taakse. Il... Buongiorno. Eh, no. Due, due professioni.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 ideal, ideal KTS. Ideal, KTS The Di Passiamo al nostro primo panel. Dando... Sitten käynnistämme ensimmäisen panelin ja puheenvuoro saa Gianna Martinengo, joka on Didal KTSn puheenjohtaja ja Naiset teknologiassa järjestön puheenjohtaja. Päätän. Kiitoksia tästä kutsusta. On erittäin hienoa olla ensimmäisessä julkisessa kuulemisessani. Milloin on ollut onni olla mukana henkilökohtaisessa keskustelussa liittyen teknologiaan. Ja vuonna 1983 keskusteltiin didaktiikasta, mutta nyt tietotekniikka liittyy kaikkeen inhimilliseen toimintaan. Suuressa perheessäni olen oppinut sovittelemaan eri asioita ja minun on ollut eri, hyvin poikkeuksellinen elämä. Siinä on tapahtunut kaikenlaista, välillä onnistumisia, välillä epäonnistumisia, mutta mutta olen kuitenkin aina hyvin optimistinen ja katson, että tulevaisuuteen katsoessani mottoni on löydä ja voimaannuta. En usko, että tietotekniikka sinänsä voi luoda mitään älykaupunkeja, vaan järjestöissä pitää miettiä, millä tavalla voidaan luoda yhteiskuntaa, joka radikaalisti on muuttumassa hyvin nopeasti, ennennäkemättömällä vauhdilla itse asiassa. Kehityksen tulisi olla kestävää, työelämän pitää olla joustavaa, koulutus on jatkuvaa. Ja nämä ovat sellaisia aiheita, joita olen käsitellyt näinä vuosina tutkijana ja yrittäjänä. Meidän täytyy antaa näille sanoille kuitenkin todellista arvoa. Nehän usein muuttuvat riippuen siitä, missä yhteydessä niitä käytetään. Ja välillä ei aina osata sanoihin yhdistää selkeää muutosta ja nähdä uusia toimintatapoja ja tiedon välitysmuotoja. Mikä on tällä hetkellä sitten tilanne? Tällä hetkellä valmistamme opiskelijoita käyttämään teknologiaa, jota vielä ei ole olemassa. Ja vuonna 2010 kaikkein kysytyimmät ammattilaiset olivat ammattiryhmä, jota ei ollut vielä 2004 olemassakaan. brittihallituksen tilaamassa tutkimuksessa on nähty, mitkä ovat 30 suosituinta ammattia vuonna 2030. Kysyin omalta ryhmältäni ja lapsenlapsiltani, mistä he pitivät eniten, ja tässä on sitten tulokset. Eli tämä on erittäin tärkeää, kun ajattelemme nyt tätä pientä tarinaa, että kaikki liittyy tulevaisuuden näkemyksiin. Ja olen tästä kannasta samaa mieltä. Eli meidän täytyy valmistautua tulevaisuuteen. Ja naisethan voivat vaikuttaa tähän tulevaisuuden muokkaamiseen huomattavalla tavalla. Vuonna 2030 elämänlaatu on parempi ainoastaan, jos valtioissa on tehty poliittisia valintoja, joiden avulla voidaan edistää todellista innovaatiota, teknologiaa yrityksissä ja instituutioissa, ja pitää olla kannustimia, jotta tutkimusta jatketaan. Ja tästähän on puhuttu jo pitkään, ja mielestäni nyt on oikea hetki. Mitä nyt sitten tehdään, jotta voimme vauhdittaa tätä uutta digitaalista prosessia? No, tällä hetkellä enemmän kuin koskaan olemme tilanteessa, jossa meillä on monietninen, monirotuinen, monikielinen yhteiskunta, ja meidän täytyy katsoa, mitkä perustaidot ovat tärkeitä. Eli mitkä perustaidot ovat tarpeellisia, jotta kansalainen voi olla todellinen kansalainen ja jotta hän voi kehittää omia taitojaan ja elää ja tehdä työtä arvokkaasti ja olla mukana oman alueensa kehityksessä, parantaa omaa ja muiden elämänlaatua tehdä perusteltuja päätöksiä ja jatkaa jatkuvasti oppimista. Digitaalinen agenda, kiitos sen työn, jota on tehty viime vuosina, mahdollistaa sen, että voimme nähdä, mitkä pilarit ovat 30 vuoden työn tulosta. Internetin käyttöhän on tärkeää ihmisille – meillä pitää olla sääntelyä. Nämä ovat asioita, joiden puitteissa olen toiminut yrittäjänä ja tutkijana, mutta olen aktiivisesti ollut 90-luvulla mukana eri hankkeissa. Ja siellä olen sitten saanut idean käynnistää uuden hankkeen vuonna 1997, joka liittyy digitaalisten taitojen edistämiseen heikoimmissa väestön osissa omassa maassani. No nyt kaupungeista on tulossa uuden talouden ytimiä. Italiassa 70 prosenttia pk-yrityksessä toimii palvelualoilla. Eli nyt pitää saada teknisiä ja ammatillisia perustaitoja. Ja muutos on ollut mielestäni hyvin suuri viimeisen 10 vuoden aikana. Ja muutokseen liittyy se, miten luonnontieteet ja yhteiskuntatieteet ja poliittiset tieteet, humanistiset tieteet ovat pystyneet toimimaan yhdessä. Ja tällä tavalla digitaalisessa ympäristössä voimme lähestyä asioita monelta taholta ja mikä tahansa ammattiryhmä on tässä mukana. Jos jatkamme tätä matkaa eteenpäin, niin näemme, että nämä elintaidot tai nämä transversaalit taidot ovat taitoja, joissa naiset ovat selkeästi ylivoimaisia. Ja nämä keskittyvät haluun oppia ja joissain tapauksissa ne ovat myöskin synnynnäisiä. Jos ajatellaan vaikka välittämisen sovittelun taitoa. Äitini ja isä, äi, isoäitini opettivat sen, että nyt sovittelu on taito, jota voidaan opetella. Yhteiskunnassa ei ole yksinkertaisia ratkaisuja ja ongelmat ovat hyvin monimutkaisia, joten sovittelun taidosta tulee muiden taitojen rinnalla erinomainen väline jotta voidaan suojella vähemmistöjä ja kunnioittaa eri ihmisiä, eri paikkoja ja eri kieliä. No tietysti empaattisuus ja kärsivällisyys ovat naisten ominaisuuksia. Tämä on nähty ihan aivotutkimuksissa. Tämä on geneettinen kysymys ja siksi naiset ovat empaattisempia kuin miehet. Ja kaikki nämä eilen alkoivat sanat eivät ainoastaan liity tähän merkittävään muutokseen. Esimerkiksi teletyöstä ei ollut e-työtä tai mitään muuta. Emme ole pelkästään muuttaneet tätä sanaa tällä yläkirjaimella. Näiden e-kirjainten takana on huomattava mullistus – joka liittyy henkilökohtaisiin transversaalisiin teknisiin taitoihin ja tietysti myöskin siihen, miten teknologia on valtavasti kehittynyt ja kehittyy edelleen. Mutta ainakin minun mielestäni ICT-taidot liittyvät myöskin innovaatioon ja sosiaalisiin kysymyksiin – ja tämä on mielestäni merkittävä seikka. Tällä hetkellä uudet prosessit, jotka ovat keskittyneitä palveluihin, vaativat viestintätaitoja, teknologisia taitoja ja henkilötaitoja, eli viestintä on tärkeää. Ja siksi tieto- ja viestintäteknologia on osa elämää, se on osa vuoropuhelua, keskustelua, mainetta ja osallistumista – Tässä on kokonaisvaltainen näkemys tietoa ja viestintäteknologiasta. Sitten on muita sanoja, jotka ovat mielestäni kiinnostavia. Ja tässä on tämä mielenkiintoinen etuliite. Nämä ovat tietysti informaatioteknologiaan liittyviä sanoja, mutta päätöksentekoprosessit ovat hyvin monimutkaisia, esimerkiksi ne, jotka liittyvät älykaupunkien perustamiseen. Ja siellähän on sosiaalisia tarpeita, jotka koskevat kokonaista yhteisöä. Jokaisella on oma roolinsa, joten nainen tässä digitaalisessa maailmassa on niin kuin Leonardo. Ja sitten vuonna 2030, no omassa maassani tämä ei ole mitään uutta, mehän aina olemme edistäneet naisten roolia teknologiassa. Naiset ovat valtava resurssi. Ja Cruz oli oikeassa, kun hän sanoi, että he ovat naiset ovat kuin nuoret, eli siellä on valtavasti potentiaalia, jota yhteiskuntien ja yritysten ja muiden pitäisi hyödyntää. Tämä liittyy talouteen ja kilpailukykyyn, eikä pelkästään siksi, että pitää miettiä tasa-arvokysymyksiä. Naiset tarvitsevat vielä sitä, että päästään todelliseen tasa-arvoon, Yhteiskunnassa tarvitaan monimuotoisuutta ja lahjakkuutta. Ja kiitoksia ja pyydän anteeksi, jos puhuin hieman liian pitkään. Grazie Gianna Martinengo. Kiitoksia Gianna Martinengo. Ja seuraavaksi Saskia van Uffelen, Bullen CBS Consultingin toimitusjohtaja. Olkaa hyvä. Apologies. Kiitoksia ensinnäkin pahoittelut, jos teen tällä tavalla sormi pystyssä, osoittelen tämä tarkoittaa sitä, että minun diani liikkuvat täällä oikealla puolella ja minun pitää antaa merkkejä, eli en nyt tässä mitenkään osoittele sormellani juuri teitä. No sitten toiseksi, niin todennäköisesti olen ainoa yksityisen sektorin edustaja, joten pyrin puhumaan hyvin pragmaattisesti. Olen melko suorapuheinen, joten jos tässä tulee jotakin kymmenyksiä, ja nämä ei ole mitenkään henkilökohtaisia asioita, vaan, vaan pyrin vain selvittämään asiat. No miten voidaan käyttää naisten taitoja ja tietoja? Niin, ensinnäkin haluaisin tässä kiittää naapuriani, koska minun työntekijäni ovat hyvin väs- väsyneitä me kuulemme ainoastaan kielteisiä asioita. Kaikki menee huonosti, talous menee huonosti, yrityksillä on vaikeuksia, ihmiset ovat väsyneitä. Ja luulenpa, että Euroopan komissio eh, ja tämä digitaaliagenda aloite, se on erittäin myönteinen uutinen. Ei ainoastaan valiteta, että asiat eivät mene huomioon. Tässä todellakin pyritään puuttumaan sinne, mitä voidaan tehdä, jotta asiat muuttuvat. Joten olen erittäin iloinen siitä, että minut on valittu eh, Belgian Digital Championiksi, saanut tällaisen digitaalialan kunniamaininnan, ja minä keskityn nyt tässä esityksessäni itse asiassa digitaaliagendan kolmeen asiaan. Ensinnäkin äh, koulujen digitalisointi. En puhu nyt mistään e-kouluista, sähköisistä kouluista, vaan menen hieman pidemmälle, koska meillä on nuoria ihmisiä ja toivottavasti vielä naisia ensi vuonna mukana tässä digitaalialalla, koska nuorethan eivät itse asiassa ymmärrä tätä sanaa tai sanaakaan ICTstä. Mutta ensiksi puhun siis näistä kouluista, sitten digikaupasta, ja tämä tarkoittaa muutakin kuin kenkien myymistä internetistä. Ja sitten viimeinen asia, keskityn sähköisiin taitoihin, koska siinä itse asiassa tämä, meillä on todellakin suuri kuilu. Ja tämä suuri kuilu ei ole sitä, että ihmiset sanovat, että köyhät eivät pääse internetiin. Jos me emme toimi tänään, niin meillä on suuri ongelma edessämme, koska meillä on silloin ihmisiä, jotka ovat tottuneet digitaaliseen ympäristöön, ja sitten ihmiset, jotka ovat kokonaan tämän ulkopuolella. Ja sitten meillä on todellisia ongelmia edessämme. Eli me voimme tehdä kaksi asiaa. Niin tässä kuvassa tämä e, on henkilö, joka näyttää mieltä, mutta me voidaan, voimme kaikki itse asiassa painaa päämme piiloon hiekan alle, tai sitten voimme puhua näistä asioista. Ja tämä aloite on erittäin hyvä itse asiassa esimerkki siitä, että jos me toistamme jotakin asiaa tarpeeksi monta kertaa, niin lopulta jotkut ihmiset todellakin ymmärtävät, että kyseessä on tarpeellinen asia. No mitä sitten tarkoitat? Ensinnäkin me aloitamme hyvin nuoresta. Kaikki tietävät esimerkin kaksivuotiaasta lapsesta. Olemme nähneet näitä lukuja tai joka näki lukuja televisiossa ja sitten ihmettelee, että miten jossakin muissa yhteyksissä että kuva ei liikukaan. Eli Jos todellakin halutaan löytää tietoa, tai aikaisemmin tiedot löydettiin ainoastaan kirjasta ja ajateltiin, että tietotekniikka on jotakin tylsää, se on outoa, koska siitä ei ymmärretty mitään ja se ei ole konkreettista, joten se ei ole hienoa. No kuinka sitten halutaan saada naiset innostumaan tällaisista omituisista aloista, jos jo kouluaikana me opimme, että älkää vain koskeko näihin koneisiin ja tietokoneisiin. Tämä on se kuva, jota koulussa levitetään. Mitä sitten teemme naisten kanssa? Mitä teemme nuorten naisten kanssa? He ovat hyvin luovia, he ovat innovatiivisia, me voidaan, voimme tehdä 50 asiaa samanaikaisesti, me kuuntelemme eri lailla, ajattelemme eri lailla. Kuinka voimme tehdä, saada yhteyden tähän digitaaliyhteisöön? Jos me haluamme todella saada naiset tälle alalle töihin, niin sitten jo nuoresta pitäen pitäisi selittää heille, että jos te haluatte urallanne huolehtia ihmisistä, jos haluatte olla terveydenhoitoalalla, jos haluatte kehittää uusia malleja, kouluja, niin tiedättekö mitä? Te voitte olla osa tätä ratkaistua, te voitte olla osa tätä maailmaa niin kauan, kun niin kyseessä ei ole se, että voitaisiin opitaan vain kirjasta ja tullaan arki, arkkitehdiksi, vaan voidaan todellakin luoda tietotekniikan avulla tulevaisuutta ja ratkaisuja. Jos tämä selitetään oikealla tavalla nuorille naisille, niin he näkevät tämän alan hyvin eri asialla, koska nuorille naisille ihmisten auttamistehtävä on erittäin tärkeää. Ja jo, sitten tästä alasta tulee sellainen, joka ei ole ainoastaan nörttien ala ja tylsä ala, vaan naiset ymmärtävät, että minä voin luoda itse oman tulevaisuuteni. Voin todellakin saada nämä timantit itse, jos nyt nuorena teen oikeat päätökset. Naisilla on kaikki mahdolliset kompetenssit, naiset ovat hyvin järjestelmällisiä. Me sopeudumme erilaisiin tilanteisiin ja hyvin vaikeissa tilanteissa, kun, jota nyt edetään, tämä on erittäin tärkeä taito, koska jos me jatkamme samalla tavalla kuin aikaisemmin, niin juna on jo lähtenyt asemalta siinä vaiheessa, kun toimitaan. Eli meidän pitää nyt toimia, meidän pitää nyt todellakin muuttaa värimme. Me voimme rakentaa siltoja, me voimme ajatella sillä tavalla, että ratkaisemme ongelmia, emmekä ainakaan ainoastaan kritisoi sitä, miksi asiat eivät toimi. Meidän ei pidä mitenkään rakennella unelmalinnoja, tehdä suuria suunnitelmia, olemme hyvin pragmaattisia. Niin, Nelly Cruz on hyvin hyvä esimerkki tällaisesta pragmatisuudesta. Todellakin eh, olemme eh, olemme hyviä tässä, jos me haluamme saada, saada e- talouden nousuun, niin meidän pitää muuttaa näitä kuvia. Meidän pitää saada naisten kompetenssit käyttöön ja miehet tässä huoneessa sanon, että teilläkin on kompetensseja, mutta meidän pitää käyttää paremmin naisten kompetensseja hyödyksi. Ja sitten voimme todellakin toimia ja ratkaista niitä ongelmia, joita meillä on tänä päivänä. No, minä itse olen tässä digitaalialan ö, toimijana ja aion toista ja toista ja toista tätä miestä ja sanon, että me emme todellakaan saa odottaa. Olen ollut tässä toimessa joulukuusta lähtien ja olin yllättynyt siitä, kuinka paljon hyviä aloitteita on jo olemassa tänä päivänä. Olen kertonut tästä tänä ää, aamuna minun poikani on 15-vuotias, hän on opiskelija, tai aloitti yrityksessä viime vuonna, se on DTich nimeltään. Minun, siis minun tyttäreni on tässä yrityksessä ja minun ää, eh, poikani auttaa Skyping avulla tätä eh, yritystä. Eli tämä kyseessä ei ole todellakaan mikään eh, kenkien myynti internetissä, vaan poikani on hyvin tyytyväinen. Hän on tietokoneen ääressä ja Skypein ääressä. Ja sitten tyttö mm, itse asiassa valitsee, tekee valintoja. Eli nainen voi tehdä tätä työtä missä tahansa ja milloin tahansa ei voi yhdistää sen perheelämän kanssa. Eli tässä otetaan ongelma, se ikään kuin käännetään tai se tulkitaan eri lailla ja sitten se hyödynnetään tulevaisuuden eduksi. On paljon hyviä aloitteita kouluissa myöskin, on paljon opettajia, jotka ovat tehneet valtavan hyvää työtä. On paljon opettajia, jotka sanovat, että ei ole mahdollista ja toivon, että seuraava kouluvuosi, joka alkaa syyskuussa 2013, toivon, että voisin auttaa niitä henkilöitä, jotka ovat pyrkineet käyttämään tätä eurooppalaisten toimielinten foorumia, jotta saataisiin viesti perille kaikille, että jatkakaa, koska se mitä teette on oikea tapa pyrkiä ratkaisemaan ongelman. Kiitoksia. Ja seuraavaksi Monique Morrow siskosta. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Olen teknologian alan asiantuntija ja nainen. Enkä ei pyytää sitä anteeksi. Kiikkeä voin ainakin kutsua nimellä chic nykyään. Minä yritän nyt kättä heilottamalla saada vaihdettua täällä kaavakuvaa. Meidän täytyy olla ympäristö, jossa julkinen sektori, yksityinen sektori, naiset tervetulleeksi. Devlay. And I'll say one thing. I had... Voisin sanoa vain yhden seikan. Minulla oli valmentaja, joka on, oli viihdy, tai viihdytysala. Mikäli teillä ei ole omaa käsikirjoitustanne, joku kirjoittaa teille vuorossaan ja sitten te ette pidä siitä. Siskossa me haluamme pitää hauskaa, mutta meidän motto meiltä aina voi tehdä paremminkin, me aina haastamme itsemme yhä uudelleen. Haluamme tehdä moninaisuudesta strategiamme. What will be the key KPIs for the... Kyse ei ole pelkästään performanssista ja bonuksista, jotka saa sen, sitä, sen sitä mukaan, mitä enemmän, miten parempi tuloksia saada aikaan. Tote, totesin, että yritysmaailmassa on tarpeita. Tiedän, että Ruthin ja minun yritykseni ovat hyvin lähellä toisen ajattelutavoissaan, mutta tosiasiat puhuvat puolestaan, hyvät naiset ja herrat. Mikäli teillä ei ole diversiteettiä kaikissa muodossa, varsinkin sukupuolten osalta, silloin tämä tulee vaikuttamaan teidän lopputulokseenne. Tilastot puhuvat puolestaan, joten meidän ei tarvitse itse asiassa vaatia lisää tuloksia, vaan kyse on tosiasioista. Tässä seikkoja, joista annan puhua. Ja jotkut te tunnette jo kollegoiden puheenvuoroista. Toteaisin, että teknisen alan naisille pitää antaa enemmän näkyvyyttä. Meidän täytyy hoitaa tämä instituutioissa tasolla yrityksissämme, järjestöissämme, mutta muistakaa, hyvät naiset ja myöskin herrat, että te olette itse vastuussa urastanne. Te itse olette vastuussa. Meidän tulla sellainen toimintaympäristö, joka mahdollistaa sen, että me voimme kasvaa. Meidän täytyy pohtia avainmahdollisuuksia, tilaisuuksia. Ja usein nämä täytyy etsiä itse. Teidän täytyy voida näyttää myöskin roolimalleja, jotka ovat naisia. Me olemme täällä tänään. Me edustamme täällä yksityistä puolta. Ja te voitte katsoa, kuinka te suosittelette naisia huipputehtäviin. Meidän täytyy olla tässä aktiivisia tukemassa si- si- sitä, että naiset pääsevät johtotehtävään ja vaikuttamassa tähän tilanteeseen. Sekä miehet että naiset ovat tarpeellisia, mutta meidän täytyy olla järkeviä ja että meidän täytyy tuntea nämä asiat, joista on kyse. Meidän täytyy näyttää esimerkkejä, jotka ovat naisia. Heille täytyy antaa näkyvyyttä. Sä täytyy pohtia, kuinka työntekijät itse voivat parantaa näkyvyyttään. Kysyn jälleen roolimalleista. Teollisuuden alla, alalla meillä on riittävästi roolimalleja. Heitä pitäisi saada enemmän. On hienoa, että me olemme täällä tänään, mutta tämä ei saa olla ainutkertainen tilaisuus siksi, että tämä on joku trendi tai muoti-ilmiö. Totesin, että olen tavannut aivan uskomattomia tyttöjä tänään ja aivan uskomattomia naisia niin ikään matkan varrella. Ja tämä teki minut hyvin nöyräksi. Se, että naisia suositellaan huipputehtäviin, on merkittävää. Kun keskustat käydään, ja niin tämä on meidän tilaisuutemme seuraava osio, kuinka tähän päästään? Kuinka varmistetaan, että naiset ovat hyvin näkimissä asemassa? Minun yrityksessäni johtotehtävissä on naisia. Hän sanoi aina, että helvetissä on erityinen osasto naisille, jotka eivät tue naisia. Naisille täytyy antaa arvostusta siitä työstä, joka he tekevät. Naisia ei liittävästi kiirretä ja arvosteta. Meidän täytyy tukea niitä naistyöntekijöitä, jotka myötävaikuttavat teknologiseen työhön ja sen onnistumiseen. Omassa yrityksessäni viime viikolla minut teki hyvin nöyräksi se, miten lahjakkaita naisia meillä on. Meillä on aina, joka opiskeli lääketiedettä. Hän on pohtinut sähköistä e-health-aloitetta ja toteaa sen, että hybriditaidot, se, että on terveydenalan terveydenhoitoalan kokemusta ja tietokonealan kokemusta. Juuri tällainen tulevaisuus, tulevaisuuden näkymä on tarpeellista. Osallistunut teknologisiin konferensseihin. Kuinka, kuinka monta teistä on osallistunut käsipystyyn? Uskotteko te, että me kavahdamme tulla tänne? Ei suinkaan, mutta tämä on tilaisuus meille. Naiset täytyy kutsua konferensseihin. Naiset täytyy antaa näkyvyyttä, kiitosta siitä, me tekevät. Seuraava kaavio. Sitten kun naiset on mukana järjestössä, täytyy varmistaa, että yrityksissä tehtäviä täytyy kierrättää. Olen puhunut edellisten naisten kanssa ja yksi heistä sanoi, tulin yritykseen kaksi vuotta sitten, en kai odottaa viittä vuotta ennen kuin pääsen seuraavalle tasolle. Minä haluan siirtyä tehtävästä toiseen. Haluan osallistua vallankäyttöön, katsoa kuinka eri maissa asiat hoidetaan, kuinka voin varmistaa, että kierrätystä tulee. Varmistakaa, että teidän tietonne ja osaamisenne on näkyvää. Te, nuoret naiset, älkää olko ujoja ja arkoja päinvastoin. Teidän täytyy keskittyä myöskin korkean arvon tehtäviin ja täytyy varmistaa, kuinka varmistaa se, että naiset laitavat verkostoja. Euroopassakin on hienoja verkostoja. Uskon, että tämä on yksi asia, johon meidän täytyy mennä paremmin mukaan. Mä kensin tutkimuksen mukaan me tarvitsemme enemmän roolimalleja. Ja roolimalleita täytyy tehdä näkyviksi. Kyse pelkästään ihmistä, jotka ovat kirjoittaneet kirjan, tai naisista, jotka ovat johtotehtävissä, vaan täytyy mennä hyvin syvälle yrityks, yritysten sisälle. Eräs nainen Kalifornian yliopistosta San Diegosta on tehnyt aivan loistavaa työtä energiankulutuksen osalta. Schroeder Shaplot on hänen nimensä. Te voitte etsiä hänet internetin välityksellä. Tälle tilille täytyy lähteä etsimään näitä roolimalleja. Seuraava kaavio tehtävien kierrättäminen Ja viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, mikä tunnette minut, minä olen hyvin lyhyt, mutta puhun aina ytimekkäästi. Grace Hopper on minun mielestäni sankari. Hän loi algoritmit. Voitteko kuvitella, kun ihmiselle sanoi, että hänelle sanottiin 40-50-luvulta, ei, ei, ei käy. Hänellä on kuitenkin rohkeutta jatkaa samaa rataan. Hän ei koskaan hyväksynyt, hyväksynyt sitä, että hän sanottiin ei. Hänen toimintamallinsa on se, taikka mottonsa, että on helpompi pyytää anteeksi kuin saada lupa mihinkään. Kuinka monta kertaa te olette olleet kokouksessa ja kysyneet lupaa saada tehdä jotakin? Ei kannata kysyä, kannattaa vain tehdä. Mikäli samalla astutte jonkun varpaille, niin valitettavasti niin vain käy. Joka tapauksessa huomenta siitä, millä teillä lähdettekin. Voi tietenkin pyytää sitten jälkeen anteeksi, mutta on aina parempi, että yksinkertaisesti vain tarttua härkää sarvista ja tehtä, tehdä mitä haluaa tehdä. Teillä täytyy olla rohkeutta tehdä se, mihin te uskotte ja minkä te uskotte olevan tärkeää. Viimeinen huomio vielä. Kunnianhimo tai intohimo on 50 prosenttia kaikesta. Teillä täytyy olla riittävästi intohimoa mennä eteenpäin teknologian tiellä. Olipa sitten kyse geekistä tai shiikistä, niin se on ihan okei. Okay. Geekin ja shiikin, huolimatta että on geekki tai shiikki, niin ei se haittaa mitään. Se on ihan cool. Grazie alle nostre relatrici. Abbiamo ora Kiitoksia. Sitten täällä on kolme nimeä ja puhujalistalla. Ensin El Herzog, olkaa hyvä. It's a great day of me. I was... Kiitoksia. Tämä oli hieno päivä minulle. Halusin saada tämän asian esityslistalle jo kaksi vuotta sitten ja onneksi se nyt onnistui. Ihan lyhyt tarina. Yksi paras päivä tällä viikolla maanantaina tuli Sofitel hotelliin, tapasin Oettingerin, keskustelimme energiakysymyksistä ja matkalla nainen pysäytti minut ja sanoi, Rova Herzog, me käytämme teidän sloganiamme. Mikä tämä iskulause sitten on? Ja hän oli yksi PK-yrittäjistä, joka oli tullut Brysseliin pari kuukautta sitten ja tapasin heivät, heidät työryhmässä ja he kysyivät muutamia asioita ja sanoivat, että haluaisimme tätä ja tätä ja tuota. Ja sanon, että no ensinnäkin teidän täytyy muuttaa kieli. Teidän täytyy sanoa, että meillä on tarjous. Ja minä haluaisin tämän sanoa, koska tässä on kaksi kysymystä. Tietotekniikan alalla pitää sanoa naisille, että meillä on tarjous. Ja sitten kun naisia on tällä alalla, heidän täytyy sanoa poliitikoille, että meillä on tarjous. Jos haluatte selvitä kriisistä, niin säästötoimista, säästötoimet eivät riitä, ja kun naisia on tällä alalla, niin se voi auttaa Eurooppaa selviämään kriisistä. Miten voimme toimia niin, että tietotekniikalla olisi avoin naisille, myöskin ajatellen pk-yrityksiä? PK-yrityksessä tarvitaan naisia. Ja jos saan vielä puoli minuuttia lisää puheaikaa, niin haluaisin kertoa omassa vaalipiirissäni eläinlääkäristä, joka ei kirjoittanut hyvin, hän oli hyvä käsiala, ja sitten hän palkkasi jonkun, ja tämä nainen käytti tietokonetta, ja sitten eläinlääkärikin rupesi käyttämään tietokonetta. Ja nyt hän voi lähettää minulle kuvia kissastani, joka on sairaalassa. Ja tämän naisen ansiosta hän on ottanut Hän sai parhaat markkinoitat itselleen ja nyt hän on miljonääri. No PK-alalta kokemukseni on, ettei yhdestä naisesta voi heti edettä satanaisen. Eli tarvitaan tällaisia välitys, välittäjäinstituutioita, ja tässä Euroopan toimielimillä on roolinsa. Eli oletteko samaa mieltä, tai mitä me Euroopan parlamentin jäseninä mielestämme voisimme tehdä? kollega Kiitoksia sitten Tikau. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Nyt puhun romania, koska meillä on täällä mm, tulkkauspalvelut eh, ja meillä on mm, kaunis kieli, joten toivottavasti kaikki nauttivat nyt siitä. Niin, haluaisin ihan aluksi onnitella tilaisuuden järjestäjiä, erityisesti komission jäsentä Neli Kruusia, koska jo vuosien ajan hän on edistänyt naisten tilannetta ICT-alalla ja se, että meillä on tällainen verkosto olemassa ja se, että meillä on ollut paljon tilaisuuksia, on hyvin paljon, tai osoittaa, että pyörä on todellakin alkanut pyöriä. Niin, että meillä on ollut paljon kansallisia tilanteita. Me tarvitsemme kansallisella tasolla naisia, jotka edistävät naisten asemaa ICT-alalla ja saavat houkuteltua naiset ICT-alalla. Tämä on sellainen asia, joka pitää jo aloittaa koulusta. Ala peruskoulusta on tärkeää, että me autamme nuoria jotta he saavat tarvittavat taidot ja tiedot ICT-alalta. Eli meidän pitää aloittaa peruskoulun tasolta ja sitten myöskin toisen asteen koulutuksesta ja jatkaa yliopistotasolle. Ja me tarvitsemme näitä taitoja, tai nuoret tarvitsevat näitä taitoja, että pääsevät työmarkkinoille. Ja meidän pitää puhua siitä, kuinka voisimme parantaa tuloksia ilman, että tuhlataan enempää rahaa. Meidän pitää olla proaktiivisia, meidän pitää kannustaa nuoria valitsemaan ICT-aloja ja tällä tavalla voimme vaikuttaa yhteiskunnan kehitykseen. No sitten työpaikkojen luomisesta. Haluaisin kysyä komission jäseltä tai pyytää komission jäsentä edelleenkin varmistamaan, että että verkkojen Eurooppa-hankkeesta ei leikata enempää rahaa, koska kaikenlaiset leikkaukset EU-budjetista tai kansallisista budjetista ICT-alalla tarkoittavat sitä, että työpaikkoja luodaan vähemmän nuorille ja erityisesti naisille. Haluaisin tehdä ehdotuksen, koska meillä on täällä hyvin arvovaltaisia vieraita keskuudestamme, keskuudessamme, jotka tulevat yksityiseltä alalta ja jotka ovat jo saaneet tunnustusta ICT-alalla ja tutkimuksen alalla. Ja yritysten johtotehtävissä olisi erittäin hyödyllistä, jos meillä olisi Erasmus-ohjelma nuorille, nuorille naisille erityisesti, jotka tekevät töitä ICT-alalle ja pyrkivät luomaan uraa ICT-alalla. Ja tällainen Erasmus-tyyppinen kannustin stipendi voisi tulla kysymykseen ja se voisi olla itse asiassa EUta laajempi hanke. Meillä on tällainen ohjelma voisi todellakin tuoda hyötyä tutkimuskeskuksille, jotka tekevät ICT-alalla töitä. Romaniassa on monia nuoria, jotka ovat opiskelleet tieteitä, tie, tiedealoja, tietotekniikkaa, matematiikkaa, ja tällaiset nuoret olisivat varmasti kiinnostuneita alasta. Haluaisin kiittää herra Tureta hänen avustaan konferenssin järjestämisessä, järjestämisessä äh, Romaniassa. Kiitoksia. Il il, abbiamo adesso una voce maschile. Sitten miespuolinen kollega Kelly, olkaa hyvä. Eh, thank you very much, eh, Madam Chair. And, uh... Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia myöskin asiantuntijoille. Minä täytyy sanoa, että ensinnäkin, kun tulin Euroopan parlamentin jäseneksi neljä vuotta sitten, ensimmäisenä silmään pisti se, kuinka paljon naisia parlamentissa on. Täällä on enemmän naisia kuin kansallisissa parlamenteissa ja paikallishallinnossa. Tämä oli hyvä asia minun mielestäni. Olen jäsenenä kolmessa valiokunnassa. Kaikissa kolmessa nainen on puheenjohtajana. Sinä, Amelia, täällä olet puheenjohtajana. Danuta Hübner johtaa aluepoliittista valiokuntaa ja Doris Pack kulttuuri- ja koulutus- ja urheiluasioista vastaavaa valiokuntaa. Rova Morote, mainitsit sitten sen, että on helpompi pyytää anteeksi jälkikäteen kuin pyytää lupaa etukäteen. Kätön. Tarvitsin Doris Pakista, että hän ei pyydä anteeksi, mutta ei hän myöskään pyydä lupaa, hän vaan hoitaa homman. Kaikki, jotka ovat olleet kulttuurivalikunnassa, tietävät tänään. Usein parlamentissa on käyty keskusteluita naisten johdolla. Komissiossa on erinomaisia naisedustajia, minun maan edustaja Mary Quinn esimerkiksi ja te, Rova Cruz, komission loistavia naiskomissaaria Euroopan parlamentissa instituutioissa. Mikäli te ette tue naisia, etkä hyväksy naisia, niin helvettiin te kyllä joudutte. Pari huomiota vain. Olen täysin samaa mieltä Editin kanssa Verkkojen Eurooppa-välineestä ja minua huolestuttaa tämä asia. Haluaisinkin esittää kysymyksen komissiolle. Kun on kyse laajakaistaista ja budjettiehdotuksesta ja sitä, että jopa 90 prosenttia tuosta budjetista leikataan. Toivottavasti näin tulee käymään, koska tämä on se katastrofi kaikkien kannalta, mikä luomme tavoitteisiimme. Voitteko kommentoida tätä? Rova komissaari, te ystävällisesti viittasitte hankkeeseen, joka on käynnistetty minun maassani kokissa Billy Orl ja James Welton pistää tämän hankkeen, käynnistää tämän hankkeen. Kyse on mentorointipalvelu, joka toimii piilauksesta käsin 6-16-vuotiaita lapsia opetetaan, koulutetaan, mentoroidaan ja 2000 työpaikkaa tai mihinkin kaksi miljoonaa työpaikkaa täytyy täyttää Euroopassa, mutta nämä ovat täyttämättä, koska päteviä henkilöitä ei ole riittävästi saatavilla. Koulutusta tarvittaisiin enemmän. En nyt minä joudun täällä helvetti, jos puhun liian pitkään sitten naisille ja riittävästi puheenkaan, joten päätän puheenvuoroni tähän. Riera Madurel, prego. Riera Madurel, olkaa hyvä. Presidenta. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijöitä ja näitä alustuksia. On hienoa, että tämä into välittyy meille ja mehän taistelemme näiden asioiden puolesta, mutta on hyvä nähdä näin innokkaita naisia, jotka toimivat tällä tasolla joka päivä. Ja ennen kaikkea haluaisin onnitella järjestäjiä ja myöskin haluaisin toivottaa komission jäsenen tervetulleeksi. Teollisuusvaliokunnassa käsitellään monia asioita. Täällä puhutaan innovaatiosta tutkimuksesta monilla aloilla, mutta myöskin tietotekniikan alalla. Ja nyt ensimmäistä kertaa komission ehdotus uudessa hankkeessa on yhdistetty sukupuolikysymyksiin ja parlamenttihan on täydentänyt osia tästä tekstistä, jotta olisi naisilla ja miehillä tasapainoinen edustus. Ja sitten täytyy ottaa huomioon sukupuolikysymykset myöskin tässä puiteohjelmassa. Ja nyt haluaisin esittää yhden kysymyksen. Täällä puhutaan monista asioista, joita esiin voi taas soveltaa monilla aloilla. Ja erityisesti tieteessä, tutkimuksessa. Mutta mielestäni on yksi ala, joka on hiukan erityinen. Kiinnitin huomiota siihen, että kouluissa usein käsitellään tietoteknisiä kysymyksiä myöskin, mutta nämä asiat opetetaan samalla tavalla sekä pojille että tytöille. Eli koulut ovat aika tasa-arvoisia. Ja yksi tieto kiinnitti huomioni, kun sanoitte, että 90 prosenttia tytöistä on kiinnostuneita tieto- ja viestintäteknologiasta. Eli ikään kuin myöhemmin tapahtuisi jotain muuta, koska sitten yliopistoissa tällä alalla on paljon vähemmän naisia ja totta kai myöskin työelämässä. Ja nyt täytyy kirjallisesti tehdä jotain näiden lukujen suhteen. 2015han on paljon uusia työpaikkoja ja hallitukset ja yritykset ovat kiinnostuneita näistä asioista, koska ei olisi järkevää jättää puolta aivovoimasta käyttämättä. Se ei ole hyväksi valtioille, joten Kyse on oikeudenmukaisuudesta, mutta totta kai se on myöskin taloudellisesti järkevää. Olemme nyt tutkineet näitä syitä tähän ilmiöön, ja teillä on varmaan tästä enemmän tietoja kuin minulle, mutta totta kai, niin yksi asia vielä puheenjohtaja. Komissio on teettänyt uuden tutkimuksen näistä kysymyksistä, joka ilmestyy pian ilmeisesti, en nyt ihan tarkkaan tiedä, mutta haluaisin vähän kuulla tämän alan erityispiirteistä. Miten te näette ne? Kiitos. Grazie. Kiitoksia ja pyydän anteeksi, että minun täytyy olla tiukka tämän puheajan suhteen. Eli meidän täytyy katsoa näitä ohjelmia, joissa on liikaa puhujia ja siksi nämä puheajat ovat aina niin tiukkoja. No, jokainen saa nyt pari minuuttia vastausaikaa, koska meille ei muuten aika riitä. Eli jokaiselle kaksi minuuttia aikaa. Kuka haluaa aloittaa? Janna, ole hyvä. Eh. No muutama vastaus. Ensinnäkin tämä sirpaloituminen IT-alan PK-yrityksissä. Italiassa 90 prosenttia tämän alan yrityksistä on neljän henkilön yrityksiä, ja tämä tekee tilanteesta hankalan. Ja meidän täytyy uudelleen määritellä tämä ala ja suhteet suurten ja pienten yritysten välillä. Olettamus, joka on tehty, että luotaisiin liikkuvuutta nuorison keskuudessa – ja yritys, nuorison ja yritysten välillä ja jonkinlaisia vaihto ja harjoittelupaikkoja, niin se on erittäin mielenkiintoinen ajatus. Itse olen kokenut tämän konkreettisesti Bulgariassa muutama vuosi sitten, ja myöskin Romaniassa on toimittu näin. Euroopassa on monia maita, jotka yritykset näkevät paikkoina, jonne tuotantoa siirretään – ja nyt mielestäni on hetki yrittää saada tätä inhimillistä pääomaa takaisin juuri liikkuvuuden ja tukitoimien avulla. Grazie. Kiitoksia. Sitten Saskia, ole hyvä. Um, two minutes and maybe, uh, three Kaksi minuuttia ja kolme asiaa. Ihan ensinnäkin olen IT-yrityksen toimitusjohtaja. 50 prosenttia ihmisistä, jotka tekevät töitä Byllissä, eivät ole eh, opiskelleet teknistä alaa. En minäkään. Minulla on muunlainen koulutusta, mutta fyysinen eh, koulutustausta, mutta urheiluhan auttaa näissäkin asioissa. Mutta jos nyt etsitään lammasta jollain seitsemän jalkaa, niin kyllä meillä on ongelma tässä. Haluaisin vain antaa tässä ajatuksia, että voisi etsiä erilaisia lampaita, vaan erilaisia kompetensseja ja taitoja. Jos ajattelen nyt omaa yritystäni niin Bylliä, niin me tarvitsemme analysoijan, jos hän on pragmaattinen henkilö ja voi osaa kysyä oikeat kysymykset, jos hän on sellainen as- henkilö, joka on kriminologia opiskellut ja sitten toimii poliisiosastolla, niin hän on oikea henkilö, mutta tämä ei ehkä päde teknologian alalla. Jos ajatellaan johtajuutta, hankkeen johtaju, johtajuutta ja kaikenlaista tällaista, niin lopul, lopultahan me tietysti tarvitsemme myös henkilöt, jotka tekevät nämä työt, koska tarvitsemme käytännön ratkaisuja. Eli jos haluamme kannustaa tyttöjä valitsemaan oikein opiskeluaikoinaan, niin haluaisin sanoa, että ehkä on luovaa ja innovatiivista motivoida ihmisiä tekemään mitä tahansa itse asiassa. Koska jos katsotaan vanhempia sukupolvia, niin eivät he opiskelut ammattielämän vuoksi, vaan he halusivat kokeilla ja kokea tiettyjä asio- aloja ja asioita. Ja siksi Alankomaissa, kun ajatellaan voidaan tehdä esimerkiksi historiaa ja sitten lopulta maisterin tutkinnon jälkeen voidaan opiskella toista alaa. Tässä ei ole välttämättä logiikkaa, mutta tämä on hyvä kokemusta. Eli tämä liittyy siihen, kuinka voidaan motivoida ihmisiä myös ICT-alalle. Sitten toinen asia, jos voitte antaa minulle 15 viikkoa aikaa ikään kuin harjoitteluun omassa yrityksessäni, niin olisin kiinnostunut. Ja ihanteellinen tapa motivoida naisia, jotka ovat opiskelleet, olisi se, että he pääsivät tois, to, tosi toimiin tö, käsiksi. Jos annatte kuitenkin henkilön ainoastaan kolmeksi päiväksi töihin, niin en voi viedä tätä viestiä eteenpäin kolmessa päivässä. Eli tämä ei hyödyttäisi henkilöä eikä hyödyttäisi yritystä. Eli 15 viikkoa olisi sopiva aika harjoittelulle ja eurooppalaisella tasolla tämä on sellainen asia, jota voitaisiin ehkä ehdottaa eri maille. Meillä olisi yritykset ja sitten opiskelijat ja ne, nämä toimijat olisivat lähemmäksi toisiaan. No sitten miksi naiset eivät sitten päädy ICT-aloille, vaikka ovat opiskelleet tätä alaa. Olen kysynyt tätä asiaa omassa yrityksessäni ja olen kysynyt, että miksi tulitte minun yritykseni Byllin töihin. Ja he sanoivat, että ensinnäkin meillä oli kuusi, olimme kuusi vuotta selvinneet tässä poikien kerhossa se on todella poikien kerho, näin voidaan sanoa. Ja sitten minun piti olla tässä hieman jääräpäinen, koska kuten sanoin aikaisemmin, niin en tiennyt, että mikä on minun tehtäväni, miten voidaan ratkaista tämä asia. Ja nyt olen kaksi-kolme vuotta ollut tällä alalla ja äh, alan ymmärtämään, että minun osuuteni, jos tämän ikään kuin hoksaan ja osaan tätä käyttää, niin tämä on todellakin tärkeä ratkaisun kannalta. Ja tätä asiaa, näitä asioita ei itse asiassa opeteta, ei ihmisille ei sanota, että missä heidän paikkansa voisi olla, ja sitten tästä tulee ongelmia myöhemmässä vaiheessa. Grazie, veramente, le abbiamo dis- Kiitoksia. Te saitte käyttää nyt puolitoista minuuttia, joka alkupuheenvuorossa jäi käyttämättä. Ja sitten Morrow, olkaa hyvä. Um, minä puhun aivan lyhyesti. Tiedetään, komissaari Cruz on kuullut tämän aikaisemminkin henkilökohtaisen tarinan, joka koskee rohkeutta. Kun ensimmäisen kerran tulin Sveitsiin, en tiennyt, että minusta tulisi tällainen valuuttakauppa käyvä henkilö. Ja pomoni antoi minulle kirjan Kleine Machiavelli luettavaksi. Mikäli haluaa edistyä tai yletä yrityksen sisällä, Machiavellin teoksesta saa jotakin näkemyksiä. Ensinnäkin täytyy olla konservatiivisen puolueen jäsen. Sinulla pitää olla puoliso ja kaksi ja puoli lasta. Tämä puolikas saattaa olla eläin, kotieläin. Lisäksi pitää käydä Sveitsin armeija ja olla Rotary-klubin jäsen. Ja sitten kirjan lopuksi, ja muistakaa, että tämä on minun ensimmäinen työpäiväni, niin se luki, että älä missään nimessä ole nainen. Ja tämä riitti minulle kannusteeksi jatkaa. Voidaan puhua koulutuksesta, mutta loppujen lopuksi kyse on henkilön, henkilön omasta halusta, sinnikkyydestä. Mikäli tyttö on opiskellut tietotekniikkaa yliopistossa, jossa kaksi opiskelijaa vain 50 on tyttöjä, niin huolimatta tästä kaikesta, mikäli ty- pitää alasta ja haluaa jatkaa sinnikkäästi eteenpäin, niin eh, voi pärjätä. Jollakin ihmisillä on kummallisia taustoja. Minä itse opiskelin Ranskan eh, kirjallisuutta ja historiaa, joten emme ole pelkästään teknologia. Dan Brin on kirjoittanut äh, kirjan The 21st Century is the Right Brain, joten siitä voitte lukea lisää. Komissaaria, Brain. Kiitoksia sitten komission jäsen, olkaa hyvä. Um, ähm, just... Puheenjohtaja, kun nyt ajatellaan vain faktoja, niin me kaikki elämme nyt pidempään, jos olemme varovaisia liikenteessä. Ja monet naiset elävät 89-vuotiaiksi keskimäärin, ja tämä nyt on tilanne suuressa osassa Eurooppaa. No minä aina kerron tämän esimerkin, vaikka onkin vaikuttunut valkoisella hevosella ratsastavasta prinssistä – niin voin vakuuttaa, että hän saattaa lentää pois hevosen kanssa tai ilman, mutta todellakin suosittelen, ja minulla on vähän kokemustakin, kuten tiedätte, että ei koskaan pidä jäädä prinssin tai kumppanin kanssa muusta syystä kuin siksi, että rakastaa häntä. Ei taloudellisista tai muista syistä. Ei koskaan siksi, että haluaa olla riippuvainen toisesta ihmisistä. Eli ottakaa oma elämänne haltuunne. Meidän pitää myöskin miettiä naisten asennoitumista. Siinäkin on vikaa. Kaikkea ei voi elämässä saada. Mutta täytyy ottaa huomioon, että jos on poika tai tyttöystävä, kumppani, ja jos päättää perustaa perheen, niin on varmistettava, että on pidettävä huolta lapsista hyvin intensiivisellä tavalla. Ja siksi on hienoa, että sinä Saskia olit avoin sen suhteen, että sillä on viisi lasta, silloin on ura. Niin, ja aviomieskin niin yleensä kyllä kumppani tarvitaan, jos viisi lastakin on. Eli siinä olemme samalla linjalla, mutta joskus täytyy tehdä vaikeita päätöksiä, kun puhutaan ongelmista tai mistä tahansa. Ja me kaikki tiedämme näistä tilanteista, että joskus ajattelee, minullakin on käynyt näin, että voi ei, olenko nyt tehnyt oikean päätöksen. Ja Nyt kun puhutaan roolimalleista, niin täytyy ottaa esimerkiksi Saskian tapaus esille. Ei ole pakko valita yhtä tai toista, joko perhettä tai uraa. Se on ihan pötyä. Nämä asiat voi yhdistää, mutta siihen vaaditaan kyllä hiukan rohkeutta. No sitten naisten asenteet on valmisteltava tähän tilanteeseen ja kun on ollut ura ennen, laps, ennen lapsia ja lasten jälkeen, niin se ei ole oikea tapa, vaan pitää olla kuskinpukilla joka vaiheessa. Mutta kaiken kaikkiaan olemme nyt tilanteessa, jossa kipeästi kaivataan roolimalleja. Ja mitä enemmän tällaisia todellisia roolimalleja on, niin sitä parempi ja meidän on pidettävä heistä huolta. Sitten vielä parlamentin jäseniltä pari kysymystä, jotka kiinnostivat minua. Me olemme vielä kaukana tavoitteesta. Verkkojen Eurooppa-väline ja ne, jotka nyt eivät ihan tunne sitä, niin siitä pari sanaa. Horisontti 2020-hanke. Tämä liittyy Euroopan budjettiin, seitsemän vuoden rahoituskehykseen ensi vuodesta alkaen. Jopa edes kommunismi, kommunistilta ei mennyt seitsemän vaan viisi vuotta, mutta on aika hullua, että on seitsemän vuoden rahoituskausi. Mutta osa tästä budjetista oli varattu investoinneille niihin asioihin, jotka yleensä eivät ole houkuttelevia yksityisellä puolella. Ja sitten Saskia otti esiin sen, että ei pidä tehdä kahtia jakoa yhteiskunnassa. Eli ei saa olla niin, että jotkut, joillain ihmisillä on ja toisilla ei, siis puhutaan nyt vaikka laajakaista yhteyksistä, ja toisilla sitten ei ole niitä, se on suuri virhe ja sitä pitää välttää. Ja tämähän oli juuri kyseessä Verkkojen Eurooppa-hankkeessa. Se on älykäs järjestelmä, jota voidaan hyödyntää hyvin tehokkaasti. Mutta neuvosto, eli jäsenvaltioiden, hallitusten ja valtioiden päämiehet, jotka olivat mukana tässä hankkeessa, he päättivät, että näin näitä varoja ei käytetä. Puhun nyt 9,2 miljardista. Eli niitä ei nyt käytetä laajakkaista yhteyksiä niillä alueilla, joilla yksityisiä investointeja ei tulla saamaan. Toivon vain, että parlamentti on viisaampi kuin neuvosto, koska nyt puhutaan Euroopan tulevasta taloudesta – ja jos ei voida taata sitä, että tulevassa Euroopan taloudessa tämä koskee kaikkia, ei vain harvoja valittuja, niin se on kyllä virhe. Eli olen toiveikas Euroopan parlamentin suhteen. Kiitos. Grazie, komissario. Kiitoksia komission jäsen. Täällä on kollegoita, jotka tekevät suoraan töitä tämän asian kanssa, eli he ovat tietoisia näistä budjettikysymyksistä. Nyt sitten toinen paneeli. Ja pyytäisin, että Kiki Street, Rute Farmer, Donna Metzler ja Nidi Tandon tulisivat tänne puheenjohtajapöydän taakse. Ecco, voi sapete che alle... Tehän tiedätte, että kello 17 meillä on sitten videoyhteys San Franciscoon. Ja siellä meitä odottaa Sheryl Sandburg, eli Facebookin toimitusjohtaja. Eli nyt käynnistämme heti toisen paneelin. Ja ensimmäisen puheenvuoron saa Kiki Street, joka on eurooppalaisten naisten tiede- ja teknologiajärjestön johtokunnan jäsen. Olkaa hyvä. Okay. Thank you very much. And first of all... Kiitoksia. Kiitos ensinnäkin tästä kutsusta. Olen nyt ensimmäistä kertaa täällä parlamentissa – Ja henkilökohtaisesti olen työstänyt eurooppalaisia kehityshankkeita, jotka liittyvät naisyrittäjyyteen. Ja tänään edustan sitten Vitek-järjestöä. Ja ilmassa on nyt taikaa, eikö niin? Eli ensin tietysti puhun hiukan edustamastani järjestöstä Vitekistä – ja sen jälkeen palaan sitten peruskysymyksiin ja puhun vähän siitä, kuinka tärkeää on tukea naisia tällä alalla. Ja lopuksi sitten vielä jonkinlaiset johtopäätökset. Ja korostaisin sitä, että No niin, sieltä se löytyy. Eli Vitek on verkosto, naiset tieteessä, tieteissä ja teknologiassa. Ja tämä alkoi Englannista ja Ruotsi liittyy tähän hyvin varhain. Ja nyt meillä on kumppaneita tällä hetkellä yhdessä maassa, yhdeksässä maassa. Siinä näkyy näiden maiden liput. Ja muita maita on tulossa Kyseessä on järjestö, joka toimii monella tasolla edistääkseen naisia tieteen ja teknologian alalla. Hyvin paljon on tehty työtä, monenlaisia hankkeita on toteutettu. Ja voin sanoa, että on yksi toiminta, jos nyt valitsemaan yhden, niin Ruotsissa on ollut työpaja ja innovatiivinen hanke – jossa on keskitytty vain yli 50 naisiin. Hehän eivät välttämättä tunne tieto- ja viestintäteknologiaa yhtä hyvin kuin nuoremmat. Nuoret ja lapset ovat tottuneempia käyttämään näitä, tätä teknologiaa. Eli työpaja on osa Grundtvig-rahoitteista hanketta. Ja nuoria tyttöjä opetetaan opettamaan vanhoja naisia käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa esimerkiksi pankkipalveluiden osalta tai asioiden tilaamista, maksamista verkossa, Skypen ja muiden käyttäminen. Eli se on hyvin käytännönläheistä. Ja tämä nyt oli vain yksi esimerkki siitä, minkälaisista hankkeista voi olla kyse. Sitten on myöskin teoreettisempaa ja tutkimuspohjaista toimintaa. Ja varmaan tässä kohtaa voin sanoa, että Vitek totta kai on edistänyt jo pitkään naisten asemaa teknologiassa. Meillä on tästä paljon kokemusta. Ja olisimme iloisia, jos tilanne olisi vielä parempi tulevaisuudessa. No sitten seuraavaksi ihan lyhyesti kertoisin vähän masentavia uutisia Ruotsin teknologia-alalta, joka on hyvin sen, pitkälti sen mukaista, mistä aikaisemmat puhujat ovat puhuneet. Eli tilastojen mukaan voidaan selittää, kuinka kiireellistä tässä kysymyksessä on toimia, koska kun katsotaan tieto- ja viestintäteknologiaa Ruotsissa, niin se on hyvin erilainen kuin monet muut alat. Kyseessä on selkeästi vielä suuri sukupuolijakaumaero, eli on horisontaalista erottelua. Koulutuksessa on vähemmän naisia, sitten on vertikaalista erottelua, Eli kun naiset tulevat opiskelemaan tai työmarkkinoille, niin he eivät pääse huipulle asti. Ja sitten on myöskin sisäistä erottelua. Eli vaikka on sama tutkinto ja ammatti, niin naiset tekevät erilaisia asioita kuin miehet. Sitten olen ottanut tähän vähän tilastotietoa. No, kuten Mark Twain sanoi, että on valheita emävalheita ja sitten tilastot. Mutta on kuitenkin tärkeää osoittaa ja miettiä, miten nämä lukemat vaikuttavat tulevaisuuteen. Ja ajattelin, että tämä on aika paljastava kuvio. Näistä käyristä näkee, mitä nyt on tapahtunut runsaan vuosikymmenen aikana – Kyse on opiskelijoista, jotka hakeutuvat tietotekniikkaa opiskelemaan. Vuonna 1998, 15 vuotta sitten, naisia oli vähemmän kuin miehiä. Mutta mitä sitten sen jälkeen on tapahtunut? Naisia on suurin piirtein saman verran, mutta miehiä tällä alalla on paljon enemmän. Eli tässä näkee, että ero miesten ja naisten välillä on suurentunut. Ja näinhän ei ole käynyt muilla opintoaloilla. Eli tämä koskee tietotekniikka-alaa erityisesti. Eli meidän täytyy miettiä, mitä tämä ero sitten merkitsee ja miten se sitten näkyy tulevaisuudessa. No sitten tässäkin vähän vielä tilastotietoa. Nämä kaikki ovat Ruotsin virallisesta tila- tilastokeskuksesta. Ja asioita voidaan katsoa vähän eri näkökulmasta. Eli tutkintojen määrä tietokoneteknologian alalta. Ja voitte nähdä, että kymmenen vuotta sitten – naisten prosenttiosuus oli huomattavasti parempi nimenomaan tietotekniikan alalla kuin tällä hetkellä tai vuonna 2011. Eli tästäkin näkee, näkyy, että naiset ovat vähäisel, vähäis, vähän mukana. Ja tämä päinvastaista kuin monilla muilla opintoaloilla. Eli miksi tieto- ja viestintäteknologian ala on niin poikkeuksellinen? Jos on yliopistomaailmassa, niin sitten on uraesteitä. Jos katsotaan nyt näitä tutkintoja tieto- ja viestintäteknologian alalla, se näkyy tässä vasemmalla. Ja sitten 12 vuoden jälkeen on katsottu, onko näistä opiskelijoista tullut professoreita. Ja tästähän näkyy se, minkä jo tiesimme, eli naisten on vaikea päästä korkeille paikoille yliopistomaailmassa. Ruotsissa on todettu, että nämä tämän alan tilat eivät ole miellyttäviä naisille – No niin, hypätään tämä nyt yli. Sitten työelämä. Olen keskittynyt nyt tieto- ja viestintäteknologian asiantuntijoihin. Ja tästä kuviosta näkyy, kuinka paljon ihmisiä on töissä näiden palveluiden alalla. Ja sitten, kuinka paljon on tietoteknologian alan asiantuntijoita ja naisten prosenttiosuus – ja tässä nyt on Tukholman alue ja sitten Ruotsi kokonaisuudessaan. Ja tästä hän näkee, että alalla on vähän naisia ja vielä harvemmat ovat erikoistuneita. Eli vähän naisia ja sitten kun erikoistutaan, niin naisia on entistä vähemmän. Eli sama kuvio kuin muualla Euroopassa. Mutta hälyttävintä mielestäni on se, mikä näkyy tästä kuviosta. Suunnitelma anteeksi, että tässä näin paljon lukuja, mutta niitä tarvitaan, koska ne myöskin puhuvat selkeää kieltä. Tilanne on hälyttävä ja jotain täytyy tehdä. Jos katsotaan vaikka tämänhetkisiä työmarkkinoita, ja nyt katsotaan sitten tietokoneasiantuntijoita – ja minkä ikäisiä he ovat ja kiinnostaako heitä tämä ollenkaan. Ja tässä oikealla näkyy prosenttiluku eri ikäryhmissä. Ja nuoret tytöt eivät tietenkään ole kiinnostuneita tietotekniikan alan töistä. Ja se on kyllä hälyttävä trendi, ennenkin on todettu, että nuoret naiset eivät ole mukana. Ja kuten kirjoitin tähän, niin nuoria naisia ei tämä kiinnosta, koska kuten tuli jo esille, niin me emme katso, että naisilta puuttuu taitoja. No sitten se, mitä sanoin, siitä voidaan tehdä yhteenveto. Eli tieto- ja viestintäteknologian alalla on enemmän miehiä kuin naisia. Tyttöjä eivät kiinnosta nämä opinnot yliopistossa, eivätkä he saa tutkintoja yhtä paljon kuin miehet. He ovat aliedustettuina. Ja myöskin, ainakin Ruotsin tietojen mukaan, heille maksetaan tietotekniikan alalla vähemmän kuin miehille. Eli tässä nyt lyhyesti yleiskatsaus tilanteeseen. Voimme pohtia näitä asioita. Ja tämä on todellakin hälyttävä tilanne, kun katsotaan naisten asemaa tieto- ja viestintäteknologian alalla. Kiitos. Kiitoksia ja seuraavaksi Ruth Farmer kansallisesta naisten ja tietoteknologian instituutin johtaja. Kiitoksia ja kiitoksia, että olette kutsunut minut tänne paikalle tänään. Olemme kuulleet paljon tilastotietoja ja hyvä, että täällä on myös jotakin ratkaisuehdotuksia. Niin, tilanne on hyvin samantyyppinen Yhdysvalloissa. Meilläkin on ongelma naisten ja teknologian kanssa. Naiset suorittavat APCS-kokeita 19 prosentin tasolla ja ainoastaan 18 prosenttia alan tutkinnoista menee naisille. Ja, ja naiset myöskin lähtevät näiltä työpaikoilta kaksi kertaa herkemmin kuin miehet, eli nämä ovat ongelmia. Eli meillä on tällainen niin kutsuttu putkiongelma, kun ajatellaan tätä kuviota, ja eristyneisyys on ongelma tässä. Yleensä miehiä on enemmän näissä luokissa ja koulutuksessa, ja myöskin tieto, tytöt eivät tiedä, että minkälaisia mahdollisuuksia heillä on, kun he menevät collegeen. Ja meillä on myös puutetta naisroolimalleista, joten kun naisia on niin vähän alalla. Ja naisten ei kuva tai kuva, joka naisista on tällä alalla, on hyvin stereotyyppinen. Eli naiset, katsotaan, että naiset vain käyttävät teknologiaa, eivätkä niinkään lue, luo teknologiaa. Eli tämä stereotyyppi on hyvin tyypillinen. Pojat ovat nörttejä, ja tytöt eivät jo ole ollenkaan kuvassa mukana, tai sitten tytöt ovat vain teknologian käyttäjiä. Jos vaikka googlaa sanat tytöt ja teknologia, niin tällaisia kuvia tästä sieltä löytyy, jos ei tule pornografisia kuvia. Eli Googlenhan ei kannata tyttö-sanaa ensinnäkään laittaa, kun ei tiedä minkälaisia kuvia sieltä tulee. No yksi opettajista niin Floridasta kertoi, että yksi hänen naispuolinen opiskelijansa piti tällaista teepaita, jossa luki IBM Master, the mainframe. Ja hän tyttö oli poikaystävänsä kanssa kahvilassa. Ja sitten yksi eräs mies kysyi, että kumpi teistä hallitsee tätä keskustietokonetta? Ja tyttö sanoi, että minä. Ja tämä mies sanoi, että no minä luulin, että tämä oli poikaystäväsi teepaita. Eli tällaisia asenteita on olemassa. No, minkälainen lähestymistapa meillä on? Meillä on tällainen keskus, joka on luonut tukia, tiimiä ja meillä me pyrimme lisäämään tietoutta, eli me olemme kansallinen muutosta johtava yhteisö. Meillä on erilaisia yhteisöjä, yliopistoja ja myöskin yrityksiä, jotka ovat mukana näissä yhteisöissä. Ja myöskin yritysjärjestöt ovat mukana ja naisten ryhmiä IT-alalta. Ja Meillä on 450 järjestöä Yhdysvalloissa mukana. Ja kun itse liityin 2008 tähän järjestöön, niin niitä järjestö oli, tai jäseniä oli ainoastaan 80, joten tämä toiminta todellakin kasvaa. No, me luemme, luomme resursseja ja tässä on erilaisia välineitä ja minä olen tuonut mukanani paljon tänne tietoa ja tutkimuksia ja kaikki, mitä materiaalimme ovat ladattavissa internetistä ilmaiseksi. No yksi ratkaisu, josta puhun tänään, meillähän on paljon ohjelmia ja se ratkaisu, josta puhun teille tänään, on tämä niin kutsuttu Aspirations in Computing-ohjelma. Eli tällainen kannustava ohjelma. Meillä on tässä täällä äh, kaksi tytö mukana. Ja tämä Aspirations in Computing-ohjelma on sellainen tapa, jolla pyrimme eh, saamaan tytön näkyvyyttä lisättyä IT-alalla ja todellakin puutumme näihin ongelmakohtiin. Käytämme eh, verkostoa hyväksemme, meillä on paljon järjestöjä mukana ja pyrimme tunnistamaan ongelmat ja antamaan tukea nuorille naisille ICT-alalla. Ja ensimmäinen askel on se, että me pyrimme löytämään tytöt. On tyttöjä tällä hetkellä, jotka ovat kiinnostuneita itä alasta ja valtaosa sitten valitsee muut alat. Ja me pyrimme todellakin löytämään tyttöjä, meidän pitää myöskin pyrkiä pitämään tytöt mukana. Eli meidän pitää pitää mukana ne tytöt, jotka me olemme löytäneet ja jotka ovat kiinnostuneita tästä alasta. Me löydämme tytöt ja me sitten pyrimme saamaan nämä tytöt mukaan. Eräs tyttö on sanonut, että tämä kokemus on todellakin osoittanut, että olen tarpeeksi kompetentti ICT-alalle. No sitten toisekseen me todellakin tun, annamme tunnustusta näille naisille ja tytöille. Täällä, tässä on kuva naisista alalla. Täällä on nimekkäitä. Meillä on tietyt juhlamenot, joilla me palkitsemme näitä tyttöjä, jotka ovat menestyksekkäitä alalla ja välitämme viestiä, että naisia tarvitaan ja tämä yksi juhlatilaisuus, siinä eh, nainen sanoi, että tämä hakuprosessi oli hyvin väsyttävä aluksi, mutta sitten kuitenkin lopulta tilanne palkitsi minut. Eli tämä on erittäin tärkeää, että näitä tyttöjä kannustetaan. No sitten kolmas osa tässä ohjelmassa on se, että me tuemme yhteisön kautta tyttöjä virtuaalisesti ja myöskin henkilökohtaisesti. Me tarjoamme tukea ja myöskin vertaisverkostoja, joten sosiaalisen median Twitterin ja Facebookin avulla voimme luoda tällaisia vertaisryhmiä, jotka sitten auttavat naisia löytämään samankaltaiset henkilöt, joita ei ehkä muuten luokkahuoneista tai yliopistoista löydy. Ja erityisesti Yhdysvalloissa, kun tehdään eh, tutkimusta, niin naisten osuus tutkijoista on erittäin alhainen. Ja tämä osoittaa, tai on, on sanottu, että, että no, tämä yhteisö todellakin auttaa naisia, jotka haluavat itäalalle ja auttaa naisia tuntemaan, että he eivät ole yksin tässä eh, taistelussaan. Ja nämä tytöt ovat ohjelmassa, joka alkaa jo alhaisessa vaiheessa, eli kun lukioikäiset tytöt saavat mahdollisuuden eh, olla yhteydessä muihin eh, vertaisryhmän jäseniin, ja me kannustamme tyttöjä, tarjoamme harjoittelupaikkoja, stipendejä ja luemme yhteyksiä yritysmaailmaan ja näiden tyttöjen välillä. kaikenlaisia tilaisuuksia järjestämme. Eli näiden tyttöjen seuraaminen on erittäin jännittävää ja kiinnostavaa, koska tämä on todellakin ainoa tapa, jolla voidaan seurata tytön uraa näin varhaisesta vaiheesta ja sitten seurata opiskeluuraa ja työuraakin. Olen toiminut tässä työssä viisi vuotta. 2008 vuodesta lähtien meillä on yli 10 000 nuorta naista. Yhteisössä meillä on 2300 tyttöjä, jotka ovat olleet näissä seremonioissa mukana. 88 prosenttia näistä college-tasolla ovat tällaisilla miesvaltaisilla aloilla ja meillä on 1600 aikuista vapaaehtoista, niistä osa miehiä. Ja meillä on 50 osavaltiota mukana tässä toiminnassa. Meillä on 54 alueellista ryhmää. Ja joka vuosi saamme yli tuhat tyttöä mukaan. Ja meillä on todellakin ruohonjuuritason tukea tässä toiminnassa. Ja meillä tänä kesänä saavutetaan vielä suurempia lukuja näissä osallistumisissa. Eli tässä on toimintamme. Viisi vuotta olemme toimineet Yhdysvalloissa. Ja on helppoa, yksinkertaista ja kohtuuhintaista tehdä tällaista toimintaa. sen ei pidä olla, tarvitse olla mikään suuri juttu. Eli kyseessä on vain se, että tunnustetaan eh, nuoren tytön taidot ja sanotaan, kannustetaan, sanotaan, että tytöt ovat hyviä tässä. Ja monet ihmiset sanovat, että on ollut joku henkilö heidän elämässään, joka on kannustanut heitä eteenpäin, ja siten he ovat onnistuneet. Eli hyvin laajasti pyrimme todellakin kannustamaan tyttöjä tälle alalle. Joten jos kukaan teistä haluaa matkia tätä mallia, niin e- e- erittäin hienoa. Meillä on paljon tietoa saatavilla ja työryhmäni palkavat sellaisia henkilöitä, joilla on jolla on aikaa todellakin auttaa näissä, tässä toiminnassa. No tässä vielä kuva naisista ja sanoisin, että meidän pitää tuoda naiset takaisin teknologiaan, koska olimme ensimmäisiä ohjelmoijia itse asiassa tekniikan alalla. Kiitoksia. Kiitoksia. Nyt pidämme pienen tauon noin puoleksi tunniksi, koska me olemme nyt tosiaan puoli tuntia myöhässä aikataulusta. Ja nyt meillä pitäisi olla sitten videoyhteys Sheryl Sandbergin. Thank you we have now Mrs. Sandberg, CEO of Facebook, joining uh, the hearing uh, via, video conference. Mrs. Uh, Sandberg. No niin. Tervetuloa Sandberg ja kiitoksia, että olette seurannamme niin varhain aamulla annan teille välittömästi puheenvuoron ja toivottavasti voitte myöskin jäädä vastaamaan mahdollisiin kysymyksiin ja kommentteihin Euroopan parlamentin jäseniltä. Eli Rova Sandberg, teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Hi Cheryl. Anteeksi puheenjohtaja. Hienoa Cheryl. Hienoa, että olet meidän kanssamme. Täällä on valtaisa yleisö. todellista tyttövoimaa. Ja nyt äh, ilomielen odotamme sinun sanomaasi. Mikä sinun neuvosi on? Miten meidän kannattaa edetä tiellämme tässä suuressa taistelussa? Ja kuten puheenjohtaja totesi, siellä saat nyt puheenvuoron. Tulkit eivät valitettavasti kuule mitään.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 Eli sieltä takariveistä ehkä voisi tulla tänne eteen, jotta näkyy paremmin, kuinka paljon täällä on ihmisiä paikalla. Eli jos sieltä viimeisiltä riveiltä voisi tulla tänne eteen, täällä on paikkoja vapaana. Don't be shy, yeah? Eli ihan rohkeasti vain älkää ujostelko. Tässä on nämä eturivit niin tyhjiä, ja Cheryl näkisi vain tyhjiä paikkoja. Yeah, please. Yes, please. Yeah. Okay. Yeah, please take the chair. Yeah, go on. Yeah. Thank you, Edith. Take a couple of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 Yeah. No, yeah. We should welcome the other also prononcing on Yeah. Yeah. Otherwise, we'll take one. Yeah. Yeah. Yeah. Allora proponiamo di continuare in... No niin, jos nyt jatkamme kokousta ja kun meillä on yhteys, niin keskeytämme sitten paneelin. Eli pyytäisin, että kaikki käyvät paikoilleen. Ja seuraavaksi puheenvuoron saa Donna Mesklar. Ole hyvä. just like to wait for the slides. Odottelen tässä hieman, että saan nuo kaavakuvat näkyviin. That helps here. They, uh, busy. I don't have that many slides. I could also do it without. Minulla on vain muutama kaavio, joten pärjään kyllä ilmankin niitä. Joten tarpepa aloittaa. Oletko kaikki valmiina? Minä olen tarpeeksi hermostunut muutenkin. No niin, oli miten oli. Kun olen pohtinut sitä, miksi tyttöjä ja naisia on yhä vähemmän opiskelemassa tietoja viestintäteknologiaa, päädyin neljään suositukseen, mutta kerron ensin hieman itsestäni niin, että tiedätte, miten minä päädyin näihin suosituksiini. Nimeni on Donna Metzler. Toimin järjestelmäadministraattorina toimistossa Amsterdamissa. Synny ja kasvoin Kapkaupungissa Etelä-Afrikassa. Olin teini-ikäinen 80-luvulla apartheidin vastaisen kampanjan kiihkeimmässä vaiheessa. Tavallaan Tämä apartanin vastainen liike vaikutti minuun merkittävällä tavalla, koska keskustelin politiikasta muiden opiskelijoiden kanssa, luin paljon asiasta, kävin kokouksissa ja olin mukana mielenosoituksissa. Tuolla aikakaudella oli syvällinen vaikutus minun henkilökohtaiseen henkilökohtaisiin ominaisuuksiini. Minusta oli kriittinen ajattelija. Minä mielelläni pohdin asioita ja minulla on hyvin luova mieli mutta tällä oli toisenkinlainen vaikutus. Itse halusin vaikuttaa yhteiskuntaan ja asioihin ympärilleni. Haluaisin taistella paremman maailman puolesta. Joten toinen mielenkiintoinen asia oli se, että olin valkoinen tyttö Etelä-Afrikassa. Siksi minulla oli tilaisuus käydä todella hyvää koulua, sekä peruskoulua että keskiasteen oppilaitosta. Juuri apartheidin vastais, apartheid-hallituksen vuoksi julkiset koulut saivat erinomaisella tavalla rahoitusta ja koulutus oli yhtä hyvää kuin miltei kuin yksityiskoulussa. Mä tämä tarkoita sitä, että tämä seittäisi kaikki Minulla aivan loistavia opettajia. Aivan erinomaisia sellaisia. En voi selittää sitä, miten kaikki sujui näin hyvin, mutta ehkä opettajienkin kannat oli hienoa työskennellä näin hyvin rahoitetussa koulussa. Vuonna 2001 vaeltelin ympäri Amsterdamia ja astuin ASKI-nimiseen hakkereiden työpajaan. Sitä tällaisia kutsutaan nimellä Fab Lab tai Makerspace tai Fabrication Laboratory, mutta 12 vuotta sitten tämä oli ainutlaatuinen työpaja. Sellaisia ei ollut montakaan. Se toimi kellarissa kirjakaupan alakerrassa. Se oli pimeä, täynnä kaapeleita, johtoja, tietokoneita, näyttöpäätteitä, ja tämän, siellä oli myöskin taideteoksia, jotka oli tehty tietokoneen osista. Ja tämä ihmisryhmä, joka täällä toimii, kiehtoi minua. Heidän ajatuksenaan oli se, että internetin pitäisi olla ilmainen, se pitäisi olla kaikkien käytettävissä. Joten he pystyivät tämän ajatuksensa käytäntöön. He tekivät näin. He saivat tämän tilan ja avasivat sen kaikille ilmaiseksi. Kaikki saavat käyttää sitä ilmaiseksi. He maksoivat laajakaistan käytöstä omista taskuistaan. ja kiertävät kaikki vanhat tietokoneet ja laitteet ja kehittävät itse ohjelmista. Ja he aloittavat myöskin kurssien pidon. Tämä oli erittäin mielenkiintoinen ajankohta elämässäni, koska yhtäkkiä minä tajusin, että tämä uusi rintama on rintama, jonka kautta voi taistella yhteiskunnallisen muutoksen puolesta. Luovuin sairaanhoitajan työstäni ja aloin työskennellä tietotekniikan alalla. Olin silloin kolmissa kymmenissä, mä olin kolmekymppinen. Katsoin, että ainoa tapa, jolla voin täysin ymmärtää, mitä minun ympärin tapahtuu, oli uppoutua tähän alaan ja toimia tällä alalla kokopäiväisesti. Jatkossakin tämäkin jälkeen yritän itse oppia asioita. Tämä oli ja hyvä asia, jonka sain hyvän pohjakoulutukseni kautta, oli se, että pystyn itse oppimaan ja opettamaan itseäni. Tämä oli tärkeä IT-alalla. Katsoin, että tämä oli kuitenkin erittäin vaikea. Minun on hyvin vaikea ymmärtää, miten tietokoneet toimivat. Että... Kiittää pahoittelut sitä, että taustalla on niin paljon meteliä, että on hyvin vaikea kuulla puhujaa. Tapasin muitakin naisia, jotka viettivät aikansa ASKI työpajassa. Ja kun olimme työpajassa mukana, ja esitimme miehille teknisiä kysymyksiä koskevat tietokoneet. He antavat meille hyvin syvällisiä, pitkälle meneviä teknisiä, laajoja selityksiä täynnä ammattikieltä ja jargonia. Ei siinä mitään. Saimme hyviä vastauksia, mutta vastaukset menivät yli hilseen. Me emme kertakaan ymmärtäneet, mitä miehet meille selittivät. Heidän taustansa oli siellä että he opiskelleet tietokoneala, hylvät ohjelmoijia ammatiltaan ja tulet täysin erilaisesta maailmasta kuin me. Ja minä olin itse tuolloin vasta-alkaja. Mielenkiintoista kyllä, kun keskustelen muiden naiden, naisten kanssa ASKI-työpajassa, vaikutti siltä, että meillä oli kaikilla samantyyppisiä kokemuksia samoista asioista, joten päätimme, että lyömme viisaat päämme yhteen. Ehkä nyt voi näyttää tämän toisen kaavion. Me päätimme, Voisiko tämän kuvan saada hieman isommaksi? Voisiko joku painaa F-nappulaa? Ei voi. No, ei siinä mitään. Ei haittaa. Joten me päätimme järjestää tai järjestäytyä. Perustamme oman pienen ryhmämme, jossa pystymme ko- jakamaan kokemuksiamme. Me kukin otimme jonkin aiheen käsiteltäväksemme, otimme asiasta selvää ja opetimme, opetimme muille, mistä on kyse. Tämä oli vähän niin kuin kirjan, kirjojen lukupiiri tai ompeluseurata. Ja tämä onnistui niin hyvin, että päätimme järjestää kursseja muille ihmisille. Tätä pientä ryhmää kutsuimme nimellä Gender Changers sukupuolen vaihtajiksi. Ja tässä on tämä kaavio. Gender Changer sukupuolen vaihtaja on vain kaapelin muuntaja, jossa toisella puolella on reikiä, eli tämä naaraspuoli, ja sitten toisella puolella on pieniä tällaisia neuloja, joten tätä kutsutaan koiraaksi. Ja tämä on vekoten nimeltään Gender Changer sukupuolenvaihtaja, koska tämä yhdistää kaksi kaapelia toisiinsa. Tämä oli hauska nimi meidän mielestämme, ja tämä avasi meidän silmämme monellakin tapaa. Ja tämän me sitten omaksuimme. Toinen hieno juttu työryhmässämme oli se, että tämä oli pelkästään naisia varten. Me jaamme omia kokemuksiamme. Ja kun olimme tehneet yhteistyötä, olimme havainneet, että oli kaikkein helpointa oli opettaa tiettyjä asioita sellaisille ihmisille, joilla on samanlainen tausta tai konteksti. Kun päätimme järjestää kursseja pelkästään naisille, tämä sai hyvin kiistanalaisen vastaanoton. Hyvin paljon vastaan vastustusta esiintyi miesten keskuudessa. Kävimme pitkiä ja kiivaita keskusteluita miesten kanssa tästä aiheesta, mutta päätimme, että me yksinkertaisesti pidämme pintamme ja jatkamme samalla rataa. Jokaisessa, jokaisella kurssilla, jonka järjestimme, kysymme naisilta, jotka osallistuivat, mitä mieltä he olivat siitä, että paikalla oli vain naisia. Näillä kursseilla suurin osa heistä suhtautui asiaan äärimmäisen myönteisesti. Joten me pidimme pintamme ja pidimme kiinni tästä ajatuksesta meitä kurssilla vain naisille. Olen iloinen tästä. Jatkoin työskentelyä IT-alalla ja edelleenkin toimin tällä alalla ja edelleenkin järjestän kursseja, workshoppeja. Voin antaa muutaman esimerkin, jotka ovat varmaankin mielenkiintoisia, kun kohta esitän suositukseni. Toinen niistä oli tietokonealan kurssi Rotterdamin Volksuniversiteetissä yliopistossa. Tämä on aikuisopiskelu, aikuisopetuskeskus. Siellä on kaikenlaisia kursseja nykykielistä ruoanlaittokursseihin ja tietokonekursseihin saakka. Kaikki osallistujat ovat melkoisen vanhoja, eikä heillä ole su- su- suurin piirtein ollenkaan kokemusta tietokoneesta, mutta jollakin tapaa minun kurssieni kesken jättäneet oli hyvin vähän ja tulokset olivat erittäin hyviä myöskin loppukokeiden perusteella. Ja, ja havaitsin, että huolimatta siitä, miten monimutkainen asia on oikeassa ympäristössään ja oikeassa kontekstissaan, se voidaan oppia. Järjestin Leiden yliopistossa myöskin antropologian alan kurssin. Tämäkin on hardware-kurssi, laitteistoperustainen kurssi. Tämän iltapäivän kurssin aiheena oli se, miten tietokone avataan. Useika, useakaan opiskelijat ovat koskaan avannut tietokoneet, eikä he eivätkä tiedä, mitä tietokone näyttää, mitä tietokoneen sisälmykset näyttävät. Tämä on ongelma. Mikäli halua tehdä teknologisia päätöksiä kaikinen päivä, eikä ymmärrä, mistä on kyse, kun puhutaan teknologiasta. On hyvin vaikea tehdä hyviä päätöksiä. No, se siitä. Nyt sitten neljä suositustani. Ensinnäkin toteaisin, että teidän kannattaa haalia ihmisiä hyvin kaukaakin, heittää verkko hyvin laajalle alueelle. Teidän täytyy kohdentaa huomenna ei vanhoihin, vaan myöskin nuoriin, sekä työttömiin että työssäkäyviin naisiin. Ihmisiä, jotka ovat opiskelleet tiedealoja tai luonnontieteitä, mutta myöskin humanististen tieteiden opiskelijoita. Ihmiset voivat vaihtaa uraansa hyvinkin kummallisella tavalla kummalliselta sektorilta tulla tietoteknologian sektorille. Työtä on hyvin paljon tehtävänä vielä. Meidän ryhmämme, jossa, jossa on vain naisia, on vain yksi esimerkki muiden muiden samantyyppisten ryhmien keskuudessa. Girl Geek-ryhmä toimii, Barcelonassakin on testi, Linux Chicks ja niin poispäin. Se työryhmiä on muitakin. Hyvin paljon työtä täytyy vielä tehdä. Meidän täytyy jatkossakin järjestää kurssia, workshoppeja, työpajoja. Ja otamme joka kerta yhden pienen askeleen eteenpäin kerrallaan, emmekä ikinä aina periksi. Tällä tiellä täytyy jatkaa. Toinen suositukseni Ensinnäkin täytyy, ja toinen seikka täytyy, ihmisten täytyy omaksua oikea asenne. Heitä kannattaa, kannattaa kannustaa oikeaan asenteeseen. Tyttöjen täytyy tietää, että he ovat vahvoja, he ovat ihmeellisiä, ainutlaatuisia, he voivat tehdä mitä vain haluavat. He pystyvät mihin vain. Uskoakseni, kun tarkastellaan Gender Changersin tekemää työtä, Tarkoituksena ei ole se, että meistä tulee erinomaisia ohjelmoijia ja eliittiä tällä alalla. Ei tämä ole se syy, miksi miehet hyväksyvät meidät ja antavat meille arvostusta. Huolimatta siitä, kuinka paljon saimme takkiimme ja kritiikkiä, me jatkoimme sinnikkäästi edelleenkin. Kyse on enemmänkin asenteesta kuin taidoista. Asenne tarvitaan, mikäli haluaa oppia uuden asian ja hallita sen hyvin. Sitten kolmas suositukseni. Me tarvitsemme sitä, että lapset pystyvät uudelleen hämmästymään, ihmettelemään ja käyttämään mielikuvitustaan, niin kuin ne lapsena ihmettelevät, miksi taivas on sininen. Peruskoulutukseen ja keskiasteen koulutukseen tarvitaan hyvin paljon lisää rahaa ja kunnollisia opettajia myöskin. Etenkin täytyy kouluttaa. Ja lopuksi totesin, että teknologian imako täytyy muuttaa. Teknologia ei ole pelkkää teknologiaa. Teknologia on kaikkialla ympärillämme. Ja kun katson itseäni, minä tein uran vaihdoksen. Minä vaihdoin IT-alalle siksi, että katson, että maailma ympärillä muuttui hyvin radikaalilla tavalla. Minä haluaisin jonkinlaisen tavan hallita sitä. Monilla ihmisillä ei ole tällaista näkemystä. Ja katsovat, että teknologia koostuu tekno- laitteista, sähköisistä laitteista ja johdoista ja virrasta, mutta mikä me houkutella enemmän tyttöjä tälle alalle, niin no anteeksi, minä nyt en sitten sanokaan enää yhtään mitään. Grazie, mi scuso, ma... Kiitoksia. Pyydän anteeksi, mutta tämä meni jo 13 minuuttia, 13 minuuttiin tämä esitys. Ja nyt varmaan voimme sitten ottaa yhteyden Yhdysvaltoihin, mutta laittakaa kuulokkeet kaikki päähän koska tämä äänenlaatu ei ole kovin hyvä. Esim. Cheryl, use your opportunity now, for we are in the air. No niin, Cheryl, nyt voit käyttää puheenvuoron. Yes. Perfect. Okay. Sorry, I was waiting. Um, I can start over. Sorry. You... Niin, aloitan alusta pahalla. Niin, että te kuulut minua aikaisemmin. Niin hyvät Euroopan parlamentin jäsenet, hyvä eh, puhe, puheenjohtaja Satori ja komission eh, jäsen Neli Cruz ja pääsiteri Ture, olen erittäin iloinen siitä, että pääsit mukaan, vaikkakin näin kaukona tänään. Ja luulenpa, Tämä asia on erittäin tärkeä asia kaikille maille, kaikille alueille ja myös suurimmalle osalle yrityksiä maailmassa. Olen miettinyt paljon naisia johtavissa asemissa viime aikoina, koska meillä on todellakin ongelma tämän asian kanssa kaikkialla maailmalla. naiset johtavat 17 sadasta maasta ja viidennestä parlamenttipaikoista maailmanlaajuisesti. Ja tällä hetkellä ei ole yhtäkään maata maailmassa, jossa, jota miehet eivät johtaisi 95 prosenttisesti, kun ajatellaan suuria yrityksiä. Mutta jos tämä tarkoittaa sitä, että kun päätöksiä tehdään, niin suurin osa vaikutuksista tai su, suurimmassa osassa äh, tilanteista naisten ääni ei tule kuuluviin tarpeeksi hyvin. Ja ICT-alalla tämä asia pätee myöskin. 30 prosenttia alalla on naisia ja jokaista tuhan, tuhatta ö, äh, kandidaattitutkinnon halussa pitävää naista kohti ö, äh, tämä määrä, joka sitten päätyy näihin päteviin työpaikkojen on hyvin alhainen. 35 prosenttia tietokonealalta valmistuvista oli naisia vuonna 90 vuonna ja tämä luku on vain laskenut tänä päivänä. It, tämä tilanne, sillä on valtavat kustannukset meidän taloudellemme. Jos ajatellaan tätä naisten puutetta IT-alalla. Tämä tarkoittaa sitä, tai ei johdu siitä, että ei olisi tarpeeksi ihmisiä, joilla olisi taitoja ja tietoja. Yhdysvalloissa on paljon yrityksiä ja uralle vain lähtee enemmän miehiä. Ja jos tämä kuilu saataisiin kuruttua, niin Yhdysvallat voisivat eh, saada todellakin nämä insinööritarpeet eh, täytettyä. Eli tämä kuilu saataisiin kurottua umpeen, jos naisia tulisi enemmän näille työpaikoille. Eräs kun pitää täyttää johtavia paikkoja tai te- teknologiapaikkoja, niin käytämme todellakin vain puolta väestöstämme hyödyksi, eli miehiä. Kiinnostava asia, kun ajatellaan naisia johtavissa paikoissa ja teknologia-aloilla, on se, että tässä pohjalla on stereotypiaongelmat. Meillä on kaikenlaisia teepaitoja myynnissä yksivuotiaille ja siellä puhutaan esimerkiksi, tai sanotaan, verrataan poikia isiin ja tyttöjä äitiin. Ja esimerkiksi tytöillä on sellaisia T-paitoja, joissa sanotaan, että olen liian nätti tekemään läksyni, joten isän pitää tehdä ne minun puolestani. Ja tämän tyyppisiä stereotypioita on liikkeellä, että poikien pitäisi olla älykkäitä ja johtajia ja hyviä matematiikassa ja tiedealoilla ja teknologiassa tekniikassa ja tyttöjen pitäisi olla nättejä, tyttöjen pitää auttaa muuta, muita henkilöitä, tyttöjen ei pitäisi mennä teknisille aloille. Tällaiset stereotypiat ovat voimassa ja nämä ovat vaikuttaneet tilanteeseen hyvin pitkään. Ja tämä tarkoittaa tai johtaa siihen, että jos tiedetään näistä stereotypioista, niin silloin yleensä niitä myöskin noudatetaan. Jos tytölle ja pojalle on tämä matematiikan koe, ja yleensä eh, siis tytöille meille kerrotaan, että me emme ole hyviä matematiikassa, joten ennen tätä matematiikan koetta meillä on tällainen asenne ja päässämme me luulemme, että emme ole hyviä matematiikassa. Jos ennen matematiikan koetta sanotaan, että tytöt pärjäävät erittäin hyvin matematiikassa, niin silloin tytöt myöskin pärjäävät todellisuudessa. Eli me todellakin opinne, opimme näistä stereotypioista vahingollisella tavalla. Ja sama ongelma liittyy johtajuuteen, kun katsotaan tai kutsumme tyttöjä kutsumme tai sanomme tytöille, puhumme tytöille eri tavalla kuin pojille ja tyttöjä sanotaan määräileviksi, jos he ottavat johtavia asenteita. Joka puolella maailmassa olen sanonut, että seuraavan kerran kun kutsutte tyttöjä määräileväksi, niin eh, silloin <laughs> voi sitten sen sijaan sanoa, että teidän tytöllänne on mahtavat johtamistaidot. Ja silloin yleensä ihmiset nauravat, kun sanon tällöin. Tämä on hauska vitsi, mutta tässä on myös jotakin, mikä ei ole hauskaa. Eli <laughs> tähän, jos esimerkiksi pienelle pojalle sanotaan, että hänellä on johtajuustaitoja, niin kukaan ei naura. Ja sitten jos sanotaan, että pienellä tytöllä on johtamistaitoja, niin kaikki nauravat. Ja Tämä on se asia, mikä pitää muuttaa, koska tämän asian ei kuuluisi olla hauskaa. Eli se, että pienet tytöt voivat olla johtavissa asemissa, meidän pitää kannustaa sitä aivan samalla tavalla kuin kannustamme poikiakin. Ja tämä dynamiikka pätee työvoimaan joka puolella maailmassa. Viime eh, viikolla Lontoossa, Hampurissa, Berliinissä, kaikkialla Yhdysvalloissa minä eh, puhuin ja puhuin suurelle yleisölle ja sanoin, että jos olet mies ja jos teillä on, jos sinun sanotte, että olet liian aggressiivinen, niin nosta käsi ylös. Ja vain miehet, jos, sanokaa, jos teitä on kutsuttu liian aggressiiviseksi ää, äh, töissä, niin nostakaa kädet ylös. Niin, näkyykö siellä käsiä? Niin näin useasti tapahtuu. Jos naiselle on sanottu, että olet liian aggressiivinen töissä, niin käsiä nousee paljon enemmän. Nostakaapa kädet ylös. Eli näin tapahtuu kaikkialla maailmassa. Näin tapahtuu kaikkialla maailmassa. Yleensä miehille ei kerrota, että he olisivat liian aggressiivisia. Yleensä naisille e, työympäristössä on kerrottu, että he ovat liian aggressiivisia. Ja tämä liittyy juurikin näihin stereotyypeihin. Eli ajattelemmeko me todella, että naiset tässä yleisössä olisivat aggressiivisempia kuin miehet? Niin, yleensä eh, tutkimukset odottavat, että miehet ovat aggressiivisempia, mutta me vain odotamme erilaista käyttäytymistä miehiltä ja naisilta. Eli nämä stereotypiat ovat todellakin suuri ongelma siinä, että naisia ei ole tarpeeksi IT-alalla. Ja me odotamme, että pojat leikkivät tietokoneiden kanssa, ovat hyviä matematiikassa ja tiedealalla, ja siksi he ovatkin. Ja sitten me kerromme tytöille epäsuoraan ja suoraan, että emme odota niin paljon heiltä näissä asioissa. Lisäksi me myöskin e, suojelemme lapsia. Tämä on erittäin tärkeää. Facebookissa mikään ei ole meille tärkeämpää kuin se, että lapset ovat, e, toimivat turvallisessa ympäristössä internetissä. Ja vanhemmat joka puolella maailmassa suojelevat poikia enemmän kuin tyttöjä suojaavat enemmän tyttöjä kuin poikia, tulkikorjaa Ja pojille annetaan enemmän vapaat, vapa- vapaammat kädet ja pojat saavat tutkia tietokoneen maailmaa vapaammin kuin tytöt. Ja sanoisin vanhemmille, että antakaa tyttöjen pelata tietokonepelejä, antakaa tyttöjen tutkia ja antakaa tyttöjen oppia, koska tämä on erittäin tärkeää. Olen huolissani siitä, että tilanne ei parane missään, puolella, missään päin maailmaa. Viime kesänä minun seitsemänvuotias äh, poika lähti tietokone äh, leirille muiden seitsemänvuotiaiden kanssa. Ja seitsemänvuotiaan osalta yleensä vanhemmat päättävät, mitä lapset saada, saavat tehdä. Ja tässä, tällä leira, tässä luokassa oli ainoastaan viisi tyttöä ja kaksi heistä itse asiassa olivat minun yhteydessä, minun e, sukulaistyttöni ja toinen hänen ystävänsä. Eli Yhdysvalloissa tilanne on erittäin huolestuttava. Eli tähän, tällä luo, tässä ryhmässä oli 35 lasta ja ainoastaan viisi tyttöä, ja tilanne ei todellakaan tunnu paranevan. On yhä enemmän ohjelmia eri puolilla maailmaa, mutta aivan kuten Yhdysvalloissa muuallakin, näissä ohjelmissa on vain enemmistössä kuitenkin poikia. Eli sitten kun tytöt menevät yliopistoon, niin he ovat jo jäljessä. Eli he eivät valitse IT-alaa tai he lopettavat sen kesken, koska he ovat jääneet jälkeen. Meidän pitää kannustaa tyttöjä, meidän pitää kertoa heille, että he ovat hyviä matematiikassa ja tieteissä. Aasiassa, kun kerromme tytöille, että he ovat hyviä ma- matematiikassa ja tieteissä, niin he ö, pärjäävät paremmin kuin pojat. Ja lähes muualla, Ranskassa esimerkiksi, tytöt valmistuvat enemmän määrin kuin pojat. 64 prosenttia valmistuneista on tyttöjä. Ja jos tytöille kerrotaan, että he ovat parempia tai hyviä matematiikassa ja tieteessä, niin näin tapahtuu. Ja meidän pitää myöskin taata turvallisuus kaikille lapsillemme samanlailla tytöille ja pojille. Meidän pitää kannustaa lapsia käyttämään teknologiaa, pelaamaan pelejä. Ja erittäin tärkeä asia on se, että meidän pitää muuttaa näitä stereotypioita miehi, pojista ja tytöistä, koska vain muuttamalla stereotypioita voimme ratkaista ICT-alan ongelmat ja myöskin nämä johtajuusalan ohjelmat. Kiitoksia ajastanne ja mielelläni vastaan kysymyksiin jälkeenpäin. Kiitos. Thank you now. I am taking two questions. Kiitoksia. Sitten pari kysymystä. Ja ensin komission jäsen, olkaa hyvä. Cheryl, thank you so much. Kiitos paljon sinulle, Cheryl, siitä, että uhrasit meille aikaasi ja annoit meille innoitu, innoitusta puheenvuorollasi. Kun sinä vierailit, vierailit Euroopassa hiljattain Lean In-hankkeesi tai kirjasi julkaisutilaisuudessa – ja monet meistä arvostat suuresti sinun kirjasi. Minulla on tämän johdosta sinulle kysymys. Oletko saanut erilaisia reaktioita Yhdysvalloissa ja Euroopassa kohdallesi? So there are really important cultural differences. Kaikkien maiden välillä on merkittävä kulttuurieroja. Yhdysvallat ja eri Euroopan maat ja Euroopan sisälläkin on suuria kulttuurieroja, kuten tiedetään, ja suuri ero myöskin Euroopan ja Aasian välillä – Lean In-kirja ja tutkimus, joka, jolle se perustui, on julkaistu 20 maassa ja jokaisessa maassa. Minulla on ollut tutkimusryhmä etsimässä paikallista tietoa ja tekemässä paikallista tutkimusta ja tilastoja. Ja samat asiat pätevät kaikkialla maailmassa. Kaikkialla maailmassa yhä enemmän tai suurempi määrä miehiä lukee kuin naisia. Kaikkialla miehiä tai poikia kehotetaan johtamaan toimen johtajan roolissa ja tyttöjä estetään. Mutta tytöt pärjät koulutuksen tasolla vähintäänkin yhtä hyvin kuin pojat, joissakin tapauksissa paremmin. Saksassa 51 prosenttia yliopistotutkinnoista on tyttöjen tutkimoja, ty- mutta kaikille Euroopassa – tilanne on vähintäänkin 50 prosentin luokkaa naisten kohdalla tai enemmän. Tiedämme, että tytöt voivat oppia, tiedämme, että tytöt osaavat lukea, mutta heitä ei kuitenkaan kannusteta tähän. Yhtä hyvin tiedämme myöskin, että tyttöjä ei riittävästi kannusteta luonnontieteiden saralla. Lean In-hankkeessa tärkeää on se, että meidän täytyy ymmärtää näitä trendejä eri maissa ja maailmanlaajuisesti, jotta voimme niihin puuttua. Uh, now my colleague, Mrs. Ja seuraavaksi Herzog. To be in this. Kiitoksia. On hieno, että saamme nyt keskustella kanssasi. Eikö olisi paras tapa valita, kun miehet lähtevät valitsemaan näitä henkilöitä ja me naiset haluamme että mies valitsee meidät, kun menemme naimisiin. Voisimmeko nyt toisen kerran olla miesten valinta yhteiskunnassa? Miehethän tällä hetkellä dominoivat tietotekniikkamaailmaa. Ja miten meidät voitaisiin valita? Me emme ole yhdessä ja miehet eivät pidä naisia parhaana vaihtoehtona. Eli miten naiset voisivat olla paras vaihtoehto? Be the best choice for women. Siis miten tietotekniikka voi olla paras vaihtoehto naiselle, niinkö? Is looking for a... Ei vaan, miten miesten hallitseva tietotekniikkamaailma voisi nähdä naiset parhaina vaihtoehtoina? For people... Niin, e- eli miten naisista siis paras vaihtoehto tällä alalla? No niin. Naiset, jotka lähtevät tietotekniikka-alalle, niin sillä alalla on vaikea päästä ja siellä on vaikea pysyä. Eli kyseiset naiset ovat äärimmäisen lahjakkaita, ja mitä useampi nainen menee johonkin alalle, niin sitten stereotypiatkin häviävät. Esimerkiksi yksi esikuvani sanoi, että naiset eivät mene opiskelemaan tietokonetiedettä, koska he eivät mene opiskelemaan tietokonetiedettä. Ja sitten kun naiset alkavat opiskella tietokonetiedettä, he opiskelevat tietokonetiedettä. Eli tämä on tällainen muna vai kana ongelma naisia ei yhdistetä johtajuustaitoihin, koska naisjohtajia on niin vähän. Mutta sitten kun naisjohtajia nähdään, niin sitten naiset yhdistetään myöskin johtajataitoihin. Naiset, jotka opiskelevat tietotekniikkalaa, he uurtavat tätä uraa meille. Ja nythän nähdään, että nämä naiset ja tytöt menestyvät ja sitten avaamme ovia seuraaville tytöille naisille. Thank you for uh, joining. Kiitoksia, että olitte seurassamme tänään. Terveisiä Kaliforniaan. Kiitoksia, että sain olla yhteydessä kantanne ja hauskaa päivän jatkoa. Bene, il collegamento è interrotto e quindi noi possiamo completare i nostri... Kiitoksia. Nyt voimme sitten jatkaa kokoustamme. Kyseessä on nainen, joka on hyvin merkittävässä roolissa ja joka on kaikille tietysti tuttu. Facebook ja muut ovat meille tuttuja. No niin, sitten päivän päätteeksi Nidi Tandon, joka on konsultti ja kouluttaja ITU-järjestössä. I'm sorry, but they have the wrong PowerPoint on. Uh, good afternoon, my name is Nidi. No niin, hyvää iltapäivää, olen Nidi. Olen Itä-Afrikasta alun perin. Ja olen nyt täällä ja ehkä viinilasin välimaastossa, eli koitan nyt puhua mahdollisimman lyhyesti. Olen ollut pitkään kouluttaja, noin 22 vuotta, eli vajaat puolet elämästäni, ja olen ollut tekemisissä Afrikan, Karibian alueen ja Keski-Aasian, Keski-Euroopan naisten kanssa. Ja olen vienyt tietoteknologian taitoja suoraan näille naisille ja näin he ovat voineet soveltaa niitä omiin tarpeisiinsa. Haluaisin kiittää järjestäjiä tästä kutsusta. On onni ja kunnia olla täällä samassa salissa näin monen hienon naisen kanssa. ITU on tehnyt arviointeja siitä, mitä taitoja tulevaisuudessa tarvitaan IT-maailmassa ja miten voidaan varmistaa se, että naiset ja tytöt ovat mukana tällä laajentuvalla alalla. Tästä on puhuttu koko iltapäivä, joten en nyt toista kaikkea. Mutta tämä raportti löytyy verkosta ja kollegani ovat tuoneet tänne ison matkalaukun täynnä näitä raportteja ja se on saatavana englanniksi, ranskaksi ja muilla kielillä. No ei svahiliksi, mikä on minun kieleni, mutta ei se mitään. Eli koitan puhua lyhyesti, mutta tämä lehtinen on täynnä tilastotietoja. Ja OECD-maissa esimerkiksi todettiin, että naiset ovat mukana huomattavasti vähemmän tietotekniikka-alalla. Ja kuitenkin työllisyyselämässä heidän osuutensa kasvaa. Virossa ja Unkarissa, jotka ovat näiden lukemen yläpuolella naisia noin 40 prosenttia, mutta sitten kun on kyse erikoistumispaikoista, niin sitten ykkösenä on Yhdysvallat ja sen jälkeen Islanti, Suomi ja Unkari. No te olette varmaan kuulleet ihan riittävästi tilastotietoja, eli sanoisin ainoastaan yhden asian, eli kuten pääsihteeri aikaisemmin totesi, meillä on myöskin portaali, joka toivottavasti tulee menestymään. Ja siellä on naisille ja tytöille neuvoja sen suhteen, miten tällä alalla voi edetä. Eli ehkä tyttärennekin voisitte käydä, voivat käydä katsomassa tätä sivustoa. Ja tammikuun alusta lähtien tähän mennessä on ollut 25 000 käyntiä tällä sivustolla ja 75 prosenttia niistä oli uusia. Eli meillä on myöskin useammin käyviä henkilöitä. Ja aluksi oli noin 220 hanketta ja nyt niitä on noin 526. Eli tämä on yhden lukun järjestelmä. Siellä voi olla, saada harjoittelupaikan tai apurahoja. Kaikenlaista, mistä kollegani ovat nyt puhuneet liittyen tyttöjen kannustamiseen ja miesten myöskin. Ja yritykset ja hallitukset ovat järjestäneet hankkeita, joissa on mukana tyttöjä, ja hekin voivat hakea tietoa tältä sivustolta. No mitä voi nyt sanoa, mitä vielä ei olisi sanottu tänään? Kaksi toisinsa liittyvää kysymystä. Ensinnäkin, miten, miten tytöt ja naiset saataisiin tälle alalle ja pysymään siellä? Ja sitten toinen kysymys, missä? Missä nämä naiset ovat ja missä ovat tulevaisuuden työpaikat? Ennen kuin vastaan näihin kysymyksiin, niin muutama profiili naisjohtajista tällä alalla. Itse olen vähän puolueellinen, koska tarvitsen tukea vastauksilleni. Eli kolme profiilia sosiaalisista yrittäjistä. Tässä esimerkiksi, no nimi nyt ei ole kovin tärkeä, Yrikään ei ole, yrityskään ei ole niin tärkeä, mutta mitä he tekevät ja ajattelevat, se voi kertoa, mihin tähtään. Tässä on esimerkiksi säästöjärjestelmä, jotta voidaan havaita infrastruktuuripalveluita, joita voi maksaa, esimerkiksi koulutus, vesi. Tämä on Intiasta ja sen perustaja on nainen. Sitten toinen, tämäkin liittyy infrastruktuureihin, Ja hän miettii, miksi on näin. Tämä on ainoa tapa, jota innovoidaan tällä hetkellä, koska me otimme järjestelmän ja mietimme, mitä me siitä tiedämme, ja heitämme kaikki tiedot pois. Ja sitten opimme. Kyse on vesiinfrastruktuurista yhdessä kaupungeissa. Kyseessä on tekstiviestipalvelu, jolla on 18 000 palvelijaa, ja he voivat sitten saada selville, missä on kaikkein lähin vesilähde. Ja tässä yksi muu perustaja, hän sanoi, että seuraava 50 vuoden suurin haaste uskoakseni on se, että voidaan luoda arvokasta työtä kaikille. Ei hyvän tekeväisyyden kautta, vaan markkinavoimien kautta. Ja tämä nainen käyttää tietoteknistä järjestelmää, josta toimitetaan yksinkertaisia ihmisiä, jotka yleensä eivät pääse töihin tälle alalle. Ja tämä ei koske ainoastaan Intiaa, vaan esimerkiksi myöskin Haitia. Eli tällä tavalla naiset johtavat sosiaalisia yrityksiä. Eli katsokaa tarkkaan, miten he ovat sitoutuneita ja innokkaita näissä asioissa. Ja sitten kaksi muuta naista. Toinen johtaa perinteistä laitteisto yritystä ja kyseessä on puolijohdevalmistaja IT-yritys, jota johtaa tämä kiinalainen nainen. Ja sitten toisesta ei ole kuvaa, mutta tässä on hänen logonsa Mashery. Kyse on sovellusfoorumista. Ja Intel on juuri ilmoittanut, että se ostaa Masherin. Ja mitä tästä voidaan päätellä? Naiset ovat aivan eturintamassa edelläkävijöitä verkkomarkkinoinnin eri osa-alueilla. Eli naisia on kyllä nousemassa. Ja sitten lopuksi vielä yksi kiinalainen rouva. Hän on perustanut HTC. Ja halusin ottaa esille, että monet näistä naisista ovat filantrooppisia. Esimerkiksi hän antaa hän jakaa näitä HTC-tabletteja tuhansin kappaleen ja hän sanoi, että toivottavasti ne nuoret naiset, jotka saavat nämä tabletit, voimaantuvat ja voivat määritellä itselleen suuremman roolin ja sitten se johtaa vauraampaan tulevaisuuteen. Teknologialla pitäisi olla suurempi merkitys naisille ei pelkästään käyttäjinä, vaan myöskin innovoijina ja bisnesjohtajina. Eli mitä näistä muutokuvista voidaan päätellä? Kun teimme tutkimusta, toten sama kuin kollegani, eli pojat ovat kiinnostuneita tietoteknologiasta, koska se liittyy videopeleihin ja muuhun. Ja sitten tyttöjen mielestä se on nörttimäistä, mutta tutkimuksen mukaan, kun naiset ymmärtävät, että tieto- ja viestintäteknologia on väline, jota he voivat käyttää, kun he ovat yhteydessä omaan yhteisönsä ja muuttaa maailmaan, sehän sitten muuttaa naisten mielen. Oli kyse sitten oikeudenmukaisuudesta, ympäristöasioista, isoäidistä huolehtimisesta, niin ei sillä ole merkitystä. Tällä tavalla voidaan saada aikaan muutoksia maailmassa, ja se kiinnostaa naisia. Eli jatkakaa tällä tavalla. Ja kuten täällä jo tuli esille, tässä kirjassa puhutaan siitä, että muodollinen koulutus on tärkeää. Olemme puhuneet näistä peruskursseista. Sitten mentorointi ja oppiminen työn tai oppimisen kautta on myöskin tärkeää, mutta pitää myöskin valmistautua uusia talouksia varten. Meidän täytyy seuraavalle sukupolvelle antaa parempi maailma. Kansalaiset ovat stressaantuneita, epäoikeudenmukaisuus vain lisääntyy, epätasa-arvo on aivan liian korkealla tasolla. Eli nämä ovat kysymyksiä, joihin nuoremmat sukupolvet haluavat osallistua. Eli haluaisin ihan nopeasti puhua siitä, missä naiset nyt ovat. Kolme miljardin indeksi kertoo meille, että lähes miljardi naista voisi seuraavan kymmenen vuoden aikana tulla työmarkkinoille työntekijöinä, johtajina ja yrittäjinä. Ja 865 miljoonaa on työikäisiä 20 vuotiaita vuoteen 2020 mennessä, mutta heillä ei kuitenkaan ole perusedellytyksiä, jotta voisivat olla mukana talou- kansallisen talouden eteenpäin viemisessä. Ja 812 miljoonaa elää nousevissa ja kehitysmaissa. Ja olin yhdessä konferenssissa, jossa puhuttiin seuraavan Bill Gatesin tai Chief Jobsin profiloinnista ja sanoin, että miksi se nainen sitten syntyisi nouseviin markkinamaihin. Eli sitten nopea johtopäätös. Tässä kirjassa on paljon johtopäätöksiä, mutta otan kolme keskustelua esiin. Ensinnäkin nuori naisharjoittelija ugandalaisessa ohjelmointiyrityksessä Kyambogon yliopistosta. Ja tämä nainen puhelimessa sanoi minulle, etten ollut bisnesteknologian alla, mutta opiskelin tietotekniikkaa Kyambogon yliopistossa. Se on hyvin pieni, keskellä ei mitään. Ja valitsin tämän kurssin siksi, että teknologia kehittyy koko ajan, se muuttuu joka päivä – joten halusin tutkia vähän teknologiaa enemmän. Ja meitä oli noin 20 tyttöä ja 28 poikaa, täytän pian 25, ja toivottavasti tämä harjoittelupaikka ohjaa minut sitten johonkin toiseen yritykseen. No sitten toinen keskustelu. rekrytoija Yhdysvalloissa. Ja hän sanoi, että rekrytoinnit suurissa yrityksissä alkavat vasta nyt ymmärtää, kuinka paljon heidän sanoillaan on merkitystä, kun on kyse naisten houkuttelemisesta työpaikkoihin. Naiset eivät usein kuvittele, että he päteviä, kun työmainokset ovat hyvin kielikäytöltä hyvin vaativia, joten he eivät edes hae näitä paikkoja. En tiedä, haluatko naiset kovasti kilpailla, he haluavat vain vaikuttaa asioihin. Ja hän sanoi, kun puhelin, puhuin harjoittelijan kanssa, hän sanoi, kuinka genomihankkeeseen tuli 200 hakijaa, kaikki miehiä. Ja kun sitten naisille suunnattiin samanlainen ohjelma, niin sinne tuli yli sata hyvin pätevän naisen hakemusta. Ja myöskin ehdotettiin, että kun sanotaan, että me autamme parhaita tutkijoita tekemään parhaita ohjelmia, niin se ehkä vieraanottaa naisia, koska he katsovat, että nämä parhaat henkilöt ovat miehiä. Ja viimeinen keskustelu eurooppalainen yritysjohtaja verkkoalalta, ja hän sanoi, että naisia on enemmän kuin miehiä sen suhteen, miten paljon käytetään sosiaalista mediaa. He ovat todellakin hallitsemassa tätä tilannetta, ja naisilla on uusia mahdollisuuksia, koska älysovellukset, sovellusten markkinat nousevat, ovat nousemassa. Ja naiset pystyvät suunnittelemaan niitä jopa paremmin kuin miehet, koska naiset tietävät, mistä ihmiset ovat kiinnostuneita. Ja tänä aamuna Cheryl Miller sanoi, että rimaa täytyy korottaa. Ja olen samaa mieltä. Digitaalista rimaa pitää korottaa, koska meillä ei ole varaa olla tekemättä niin. Kyse ei ole pelkästään taloudesta, vaan myöskin ympäristöstä ja tulevien sukupolvien terveydestä. Kiitos. Kiitoksia. Kuten jo näette, olemme ylittäneet kokousajan. Tämä liittyy myöskin parlamentin sisäisiin ongelmiin, eli nyt vielä loppupuheenvuoro komission jäsenelle. Olkaa hyvä. Let me start to um, thank you out of my heart, you. Haluaisin ensinnäkin kiittää teitä koko sydämestäni, teitä Puheenjohtaja Itrevalikunta Erik, Erit Herzog ja hänen kollegoitaan tästä aloitteesta. Olen aivan varma, että puhun tässä nyt meidän kaikkien puolesta. Haluaisin tehdä teidän kanssanne sopimuksen, mikäli me kaikki olemme yhtä mieltä siitä, mitä täällä sanottiin eri puheenvuoroissa, ja myöskin siitä, mitä Sheryl Sandberg totesi, että meidän pitäisi päästä eroon stereotypioista – niin meidän kannattaa muistaa, että koko tilasto kehitys menee väärään suuntaan. Tilanne vähintäänkin paikallinen jähmettynyt, kun otetaan huomioon naisten ja tyttöjen osallistuminen ICT-alalle. Tilanne polkee vähintäänkin paikoillaan. Ja niin mikäli olemme nyt tietoisia tai tiedostaneet sen, että nyt mennään väärään suuntaan, niin mikäli todellakin katsomme, että riman nostaminen hieman korkealle, korkeammalle vaikuttaisi kehittymiseen, kehitykseen, niin minä olisin teidän kanssa kyllä voimakkaasti hyvin pitkälti samaa mieltä. Toivon, että menette koteihin, puhutte lapsillenne, kumppaneillenne, lähiympäristöllenne ja toteatte, että emme voi jatkaa samaa rataa kuin nyt. Emme voi enää hyväksyä tällaista kehitystä ja että me emme hyväksy stereotypioita. Mutta tietysti meidän täytyy muuttaa niin ensin oma katsantokantamme. Ja me täytyy vahvasti uskoa roolimalleihin niin ikään. Minä olen täysin tietoinen siitä, vakuutunut siitä, että kun puhutaan roolimalleista, ei kyse vain tämän maailman Shirleystä, vaan kyse on teistä ja teidän naapureistanne, lähimmäisistänne. Nyt on kyse siitä, että kun puhuu läheisensä kanssa, tämä jo muuttaa asioita ja tämän haaste. Meidän täytyy muuttaa yhteiskuntaa haasteisemmaksi. World of Difference, ervaisuuksien maailma, se tänne mainittiin. Sinulla oli urheutta luopua turvallisesta elämästäsi ja mennä uudelle tielle. Tuo oli rohkea teko. Tämä on esimerkki meille kaikille. Se, että jatkaa samaa turvallista rataa kuin ennen, ei ole se tapa, jota me tässä peräänkuulitamme. Joten ei stereotoi stereotypioita ja roolimalleja, te olette roolimalleja, ja selittäkää myöskin kaikille ystävillenne ja muille, että hekin voivat olla roolimalleja. Ja lisäksi täytyy vielä todeta, että kyse ei ole niinkään muiden asenteiden muuttamisesta, vaan, vaan myöskin meidän itsemme asenteiden, asenteen muuttamisesta. Kiitoksia ITRE-valikunnalle ja Eilitille ja muille kollegoille siitä, että ovat painostaneet tämän asian puolesta. Me olemme teidän palveluksessanne, me autamme teitä ja pitäytykäämme tähän linjaukseen. Mikä te haluatte painostaa, niin tuloksiakin syntyy. Me voimme auttaa tässä toisiamme ja auttakaamme toisiamme. Tehkäämme tästä sellainen rintama, jossa naiset ja tytöt auttavat toisiaan. Tälle tielle meidän täytyy mennä. Kiitoksia ja sinä hoidit tämän kokouksen erinomaisesti, Amalia. Kiitoksia komission jäsen. Kiitoksia kaikille paneelijäsenille. Euroopan parlamentin puolesta annan vielä puheenvuoron Herzogille. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin käyttää tilaisuuden hyödykseni ja sanoa, että minulle ja kaikille täällä salissa tämä oli paras valinta, jota voim, pystyimme tänä iltapäivänä valitsemaan. Ja toivon, että seuraavaa kuulemista varten meillä olisi internetkonferenssi, mahdollisuus, jotta kaikki ihmiset ympäri Eurooppaa kuulisivat, mitä me täällä puhumme. Heidän pitää saada viesti. Me emme ole ainoastaan paras valinta eh, tälle miesjohtoiselle yhteiskunnalle, vaan me olemme samanaikaisesti myös tarpeellisia taloudellisesti. Tämä pitää ymmärtää hyvin. Milloin tekninen tie, tiedotus tämän kokouksen jälkeen? Äh, meillä on viiniä tarjolla, mutta pitää mennä jäsenten tiloihin, eli pohjakerrokseen, ja sitten siellä on viiniä tarjolla vasta. Kiitoksia. Grazie a tutti e arrivederci. Kiitoksia kaikille ja näkemiin.